ymmärtämystä. Meidän on pakko kokoustaa niin kuin on suunniteltu, koska muuten emme pääse eteenpäin asioissamme. Teillä ei ole myöskään asiapaperipinoja niin kuin teillä on normaalisti. Millään valiokunnalla ei ole tänään tällaisia paketteja. Olen, olen pahoillani, en ole syyllinen, voin sanoa, mitä, mitä esitystä näyttää. Meillä on aluksi neljä, meillä on neljä äänestystä kahdesta Ryppelin mietinnöstä, Ivanin ja Veletin mietinnöstä. Sen jälkeen meillä on äänestyksen jälkeen meillä on kaksi mietintöä. Yksi on Maria Kutsetilta, joka koskee työohjelmaa 2020 ja sitten Martin Lukakaadin mietintö journalismista ja uusista medioista. Ne ovat kaikki johdantoja tähän mietintöön, joka tulee sitten valmistamana ja mittaan. Lopuksi sitten koordinaattorinen kokous huomisesta eteenpäin ja sitten saadaan taas papereita. Pyydän anteeksi. Ei tämä ole minun vikani. Millään valiokunnalla ei ole mitään papereita. Jotain tuossa koneistossa on nyt jotain, joka mättää. Nyt esityslistaan. Onko ongelmia? tämän äh, viime kokouksen pöytäkirjan hyväksymisen suhteen emme voi tehdä sitä, koska meillä ei ole papereita. No, viime kokous, sitä, sitä ei voida äh, hyväksyä tänään, koska ei ole pöytäkirjaa. Oletan, että saatte sen huomenna aamulla pöydälle, jotta sitten voidaan tehdä se asia huomenna. Mm. Yeah. Just a moment. So. No niin. Sitten ilmoitettavaa, että, että tämä ö, ö, kokous webstreamataan meillä on huomenna iltapäivällä. Toivottavasti tämä ei ole tietä jäänyt huomaamatta. Huomenna iltapäivällä meillä on se kokous, joka, jota me voimme pitää 26. päivä, koska silloin äänestettiin komissiosta, jota sitten ei pidettykään. Mutta silloin meidän täytyy äh, jättää kokous pitämättä. Meillä on huomenna puolilta päivin äh, kuuleminen ja sitten yliopisto asia Carl Schmittiltä. muistakaa, että huomenna puolilta päivin olemme 1A2, 1A2 tuolla toisella puolella, koska se on suurempi tila kuulemistilaisuuden takia, jotta myös suuri yleisö pääsee kuulemaan ja kuuntelemaan. Tänään meillä on kaikki työkysymykset tänään ovat port, äh, työkielet äh, portugali, Latvia, Malta, mutta ei, Bul- ei Bulgariaa. Miksi? Minkä takia Malta? Onko meillä joku maltalainen täällä tänään? Ai sitä meillä ei ole. Ah, anteeksi. <laughs> Meillä on kaikki, meillä on kaikki kielet, paitsi Bulgaria, Portugali, Sloveni, Ruotsi, Est, Malta, Viro ja Latvia. Mutta kuulostikin aika erikoiselta muuten? Se oli minun väärinkäsitykseni. Huomenna meillä on työkielenä kaikki, paitsi Ruotsi, eh, Viro, Liettua, Läti ja Malta. Niin, siinäpä nämä puheenjohtajan ilmoitukset ja sitten vuorossa ensimmäinen äänestys. Tämä on ensimmäinen vaikea äänestys, joka meillä on tänä vuonna. Oikeastaan olisi, halusin, että tämä äänestys hoidetaan sillä tavalla, että, että se on esimerkki kaikille muille, joilla on vaikeita äänestyksiä edessä. Ennen kuin sitten selvitän tämän menettelytavan, niin pyytäisin, antaisin puheenvuoron Rova Tryppelille, jos hän haluaa. Ole hyvä, Elka. Ja, vielen dank, Frau Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Hyvät kollegat, aluksi haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka olivat mukana tämän mietinnön työstämisessä. Haluan kiittää näitä kollegoita ja myös sihteeristön jäseniä ja kaikkia muita työntekijöitä ja avustajia, jotka olivat mukana mietintöluonnoksen hyvä työstämisessä. Tämä on tärkeä hanke ja olemme käyneet laajaa keskustelua siitä, kuinka saisimme luoduksi digitaalisen kirjaston Eurooppaan ja kuinka tästä hankkeesta voisi tulla suuri menestys tulevaisuudessa. Minä uskon, että Europeana hanke, eurooppalainen digitaalinen kirjasto, on sellainen hanke, jolla on potentiaalia tulla todelliseksi eurooppalaiseksi menestystekijäksi. Ja se voi olla eurooppalaisen kulttuuripolitiikan lippulaiva, ja tällaiseksi sen pitäisi mielestäni tulla. Poliittisesti emme ole kuitenkaan vielä niin pitkällä, emmekä myöskään digitalisoimiskehityksen suhteen. Askelia oikeaan suuntaan on otettu, mutta ei vielä tarpeeksi. Ja tässä täytyy muistaa, että asialle täytyy saada poliittista ymmärrystä myös yksittäisissä jäsenmaissa sen suhteen, kuinka tärkeä hanke tämä digitaalinen kirjasto on. Se on tärkeä hanke ei ainoastaan Euroopan laajuisesta näkökulmasta, vaan myös yksittäisissä jäsenmaissa. Ja Tämä vaikuttaa, tai tällainen ajattelutapa vaikuttaa myös rahoituspuoleen. Jos ajatellaan, että jos me saisimme rahoitusta sekä EUn budjetista että 27 jäsenmaasta, niin silloin me saisimme tarpeeksi varoja hankkeen toteutukseen. Minusta tämä on välttämätöntä myös uuden Lissabonin strategian näkökulmasta. Uudessa Lissabonin strategiassa on tarkoitus tehdä selväksi, että tällaisiin hankkeisiin saataisiin myös laajapohjaista rahoitusta. Tämän lisäksi, ja tämä on ainoastaan osa asia tätä mietintöä, mutta sitäkin tärkeämpi, jos ajatellaan sellaista eurooppalaista kulttuuriperintöä, joka ei ole tekijänoikeuslain alainen, niin silloin pitää ehdottomasti hyödyntää näitä digitaalisia mahdollisuuksia. Ja tämä aineisto täytyy saada sitten kaikkien ihmisten käyttöön, ei ainoastaan siis EU-kansalaisten käyttöön, vaan kaikkialle maailmaan nämä aineistot täytyy avata. Tämä on siis hyvin laajapohjainen hanke. No, me olemme sitten keskustelleet siitä, mitä tehdään niiden teosten suhteen, joita eivät suojaa tekijän oikeudet. Ei ei vielä tiedetä, miten näihin suhtaudutaan, mikäli tekijänoikeusasiat eivät ole olemassa. Ja sitten täytyy päättää, miten näihin teoksiin suhtaudutaan, ja jotta sitten voidaan tämä musta aukko vielä sulkea tulevaisuudessa. Mutta ei ole, tai näitä asioita on syytä pohtia etukäteen. Ei voida ensiksi digita- digitalisoida aineistoa ja sitten vasta pohtia, että miten se saadaan julkaistua. Meidän täytyy lähteä liikkeelle laajapohjaisesti, miettiä kaikkia ulottuvuuksia ja <clears throat> lähteä liikkeelle siten, että toimimme aina kansalaisten eduksi. Tämä asia työllistää meitä vielä ensi maanantainakin. Ja jos ajatellaan nyt näitä kaikkia tarkistuksia, niin minusta me olemme kulttuurivaliokunnassa käyneet erittäin hyvää keskustelua ja uskon, että sitten saamme aikaiseksi sellaisen asiakirjan, jonka voimme myös julkistaa ja josta voimme olla ylpeitä ja saamme varmasti sille tukea laajemmaltikin. Kiitän vielä kerran kaikkia tähän työhön osallistuneita. Nyt keskustelua ei käydä, herra Schmidt. Nyt ei keskustella enää. Olen pahoillani, koska meidän täytyy toimia asianmukaisesti. Pyydän teitä kuuntelemaan. Kollega Trypel on puhunut, on tehnyt kompromisseja, on tehnyt kompromisseja varjesittelijöiden kanssa. Ja sen jälkeen, näiden muotoilujen jälkeen on tullut suullisia tarkistuksia. Ja minä en hyväksy niitä, paitsi jos hesittelijä itse hyväksyy ne. Oletko kaikki ymmärtäneet? Tämä koskee eräitä. Täällä on eräitä. Täällä on, tämä koskee eri poliittisia ryhmiä. Suullisia tarkistuksia ei hyväksytä, paitsi jos Rova Tryppel esittelijänä on ne hyväksynyt. Meillähän on määräaika muut tarkistusten jättämiselle jos ja jälkeen jätetään tarkistuksia, niin sitten täytyy pohtia. Mutta kaikki ne, jotka esittävät tarkistuksia suullisesti, joita ei tänään hyväksytä, heille voi sanoa, että ne voidaan esittää myös täysistunnossa, jos haluaa, ryhmän nimissä kulloinkin. Pyydänkin kunnioittamaan tätä järjestystä. Meillä on valiokunnassa sovittu määräajoista ja niistä täytyy pitää kiinni. Jollei niistä pidetä kiinni, niin ei myöskään saa lähteä häiritsevän kompromissityötä, joka esittelijä tekee, vaan se täytyy sitten valiokunnan kokouksen jälkeen esittää ne mahdollisesti täysistunnossa. Ei ole myöskään mahdollisuuksia, tämän sanon EPPlle, että pyydettäisiin e-, kohta äänestyksiä kompromissitarkistuksista. Herra Korea te olette esittäneet yhtä kohtakohdata äänestystä yhdestä kompromissista, ja se ei onnistu, kun nimittäin se esitys, niin jos se hyväksytään niin kuin se on esitetty, niin te voitte sitten esittää täysistunnossa kohtakohdata äänestystä, mutta ei valiokunnassa enää. Kompromissitarkistuksesta ei, ne hyväksytään tai ei, tai sit, muuten ne eivät ole kompromisseja, tai sitten äänestää vastaan, mm. mutta ei muuteta. Mm. Olen nyt sanonut kaiken, ja nyt aloitamme itse äänestyksen kohta 1, tarkistus 24 Verhaien puolesta. Meidän täytyy nyt laskea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wer ist dagegen? Vastaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Abgelehnt. Hylätty. 25 on vedetty pois. Sitten kohta 1a 26. Tässä on esitetty kohta kohdalta äänestystä. Ensimmäinen osa puolesta. Kiitos vastaan. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Hylätty. Kohta 1b 27 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty kohta 2, 28 ajan puolesta vastaan. Sama enemmistö hylätty, niin kuin edelläkin. Kohta 3, 3 29 Gallo puolesta. Kiitos vastaan. Tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten suullinen tarkistus versioita, sitä ei hyväksytä, koska Ryypel ei halua. Ja me myös kunnioitamme esittelijän tahtoa. 31 versiaa puolesta vastaan. Nyt täytyy laskea puolesta. Bitte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. Ja. 12. Kyllä voit, 12. No niin, vastaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Angenommen. Hyväksytty. Missä olemme nyt? 32 puolesta. Vastaan. Ei kukaan. Se siis suullinen tarkistus, sitä ei hyväksytä. Sitten vuorossa 33 Vergia Tavares puolesta vastaan, enemmistö hylätty. Kohta 6, 34 puolesta vastaan, hyväksytty. 35 puolesta vastaan, hyväksytty. 36 puolesta vastaan, hylätty. 37 puolesta vastaa hylätty. 39 39 puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa. No niin, puolesta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Also alle von uns Wer ist dagegen? Vastaan. 6, 7, 8, 9, 10. Angenommen. Hyväksytty. 38 vastaan. Hyväksytty. 40 puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissi A. Kuka äänestää vastaan? Eikö puolesta? Kuka puolesta? Se oli minun virheeni. Vastaan. No niin. Kyllä, äh, aiko on hyväksytty. 41 raukeaa, eikö niin? Suullinen kolmonen esittelijä. Suullinen kolmonen puolesta. Amendment Ai, se onkin hoitunut jo. Kohta kahdeksan 43 Childers puolesta, Robert Childers, anteeksi, tyhjää hyväksytty. 44 puolesta, kiitos vastaan, tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan. Anteeksi, olen pahoillani, se on rauennut suullinen neljä. Ruvet Triple kannattaa sitä puolesta. Kiitos vastaan. Hyväksytty. 45 on vedetty pois. Sitten kohta 9a, 47 kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta. Kiitos vastaan. Hylätty. Toinen osa puolesta vastaan hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus, sitä ei oteta käsiteltä, koska äh, Trippel vastustaa sitten 49 puolesta vastaan hylätty. 50 puolesta vastaan hylätty. 51 puolesta. Vastaan. Nyt täytyy laskea. Also, dafür. Puolesta. 12 EPP läste 1, sieltä se on 13 vastaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Oliko vastaan? 13. 13, 13 hylätty. 52. Kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta. Hyväksytty, eikö vastaan? Tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 54-53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 54 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, to, äh, eikö vastaan, tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, hyväksytty. 55, ensimmäinen osa, siis kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta, vastaan. Vastaan. Oliko hylätty? Toinen, mikäs osa tämä nyt oikein oli? 55 toinen osa. Nyt 55 toinen osa puolesta vastaan hylätty. 56 on vedetty pois. Suullinen 6 ei hyväksy. Sitten Kavada, 57 Kavada ja Sulje puolesta vastaan. Täytyy laskea. No niin, puolesta. 1, 2, 3, 4, alle 13 von, wie viel haben wir? 12 oder 13 dürfen wir haben? 12. Also die 12 EVP und weiter. 12 EPP-läisten lisäksi. Dafür. Puolesta siis. Die drei. Vielä kerran. Niemand mehr. Plötzlich waren dafür dabei. Also, okay. Wer ist dagegen? Vastaan. Abgelehnt. Hylätty. 58 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 59 ja puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan. Nyt lasketaan. Lasketaan puolesta. Die 12 von hier. 13, 14. Ach, dafür. Puolestako. Was waren das jetzt? War das 59? Du musst Was 61 61. 61. 61 Vielä kerran puolesta. Schilders 61 puolesta. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nochmal, zähl mal nochmal mit. 13. 13. Wer ist dagegen? Vastaan. 12, 13, 14. Abgelehnt. Hylätty. 62 on vedetty pois. 63 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 64 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 65 on vedetty pois. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan. Joo, no niin. Ganzen? Können wir sagen? Voidaanko katsoa vielä kerran puolesta? Lasketaan puolesta. Neljätoista kaksitoista, kiitos, hylätty. 70, se on vedetty pois, 72, Gallo puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 73 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 75 puolesta hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B kompromississa ei mitään kohtakohdalta äänestyksiä. Nyt äänestän kokonaisuuden puolesta tai vastaan. Puolesta kompromissi B. Vastaan. Hylätty. 71. No mitäs nyt tehdään, kun kompromissi hylättiin? Eikö tarvitse tehdä enää mitään? 71 Schweiz, okei, okay. ja. 71 jetzt. Ja. 71 puolesta, 71 kamerveet puolesta vastaan, hylätty 77 puolesta vastaan, hyväksytty 78 puolesta vastaan, hyväksytty 79 puolesta vastaan hyväksytty. 80 puolesta vastaan hyväksytty. 81 puolesta vastaan hyväksytty. 82 puolesta vastaan hyväksytty. 83 puolesta vastaan hyväksytty. 86 puolesta ei 84 on vedetty pois. 86 nyt puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan hylätty. Kolmasosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 91 on pois. 92 Kallo puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 on pois. 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen 7 shake, Triple hyväksyy sen puolesta vastaan Hyväksytty. 95 Schwake puolesta. Ei, kun 96 vai? No niin, okei, okay. anteeksi. 96 Schwake puolesta vastaan. Hyväksytty. Yksi Schwake puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi Vegeta Veres puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme Vergia tavareis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä Saakke puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Kiitos vastaan. Hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Kuusi Kavada puolesta vastaan. Vielä kerran puolesta. Kuusi Kavada puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Seitsemän Vergia on vedetty pois. Kahdeksan Kavadaa suli puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, suullinen kahdeksan sitä ei hyväksytä, yksitoista versiaa puolesta vastaan tyhjää hylätty, kymmenen puolesta Stojanov vastaan. Nyt täytyy laskea puolesta, olkaa puolesta, Stojanov puolesta. Four, Mr. Helmer. So any problem? Onko jotain ongelmia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okei. Okay. 14. Okei. Okay. 15. 16. No okei. Okay. Hyväksytty. Stojanov 10. 16 hyvä, puolesta, se on hyväksytty. 12 saake puolesta vastaan Vielä kerran. Puolesta. Ja. Angenommen. Das dagegen enthalten. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 13 Ferajen puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi X. X on hassua. Puolesta kuitenkin. Kymppi siis, aina niin, kymmenen. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten vuorossa 18. 18 kavedaa. 18 puolesta. Vastaan. Hylätty. Suullinen yhdeksän, sitä ei hyväksytä. Sitten 17 kun vielä 17 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. No, 22 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan. Hyväksytty. Eikö niin? Ei hylätty. No vielä kerran 19 puolesta. No niin, vastaan. No niin. No niin, poikkeuksista yhtä mieltä tuossa edes. Hyväksytty, eikö hylätty? 23 versiaa puolesta vastaan. Hylätty. Stojanov 20 puolesta vastaan Hyväksytty. 21. Stojanov. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Sitten nämä lausunnot valiokunnalta Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää lasketaan. Se on oma. Vielä kerran puolesta. Kolme. Kolme. Kukaan puolesta? Neljätoista. Neljätoista. Vastaan 19, 11, 12, 13, 13, 13, Ab- 13, 13 hylätty. Eikö 14? Eikö, anteeksi. But you were also, uh... Hetkinen, unohditte laskea kaksi ääntä tai kolme, yksi puolesta ja kaksi vastaan. Niin, eli teidän puolenne sallista äänesti yksi puolesta ja kaksi vastaan. En tiedä, lasketteko nämä nyt mukaan? I'm not Otetaan uudelleen. Laskekaa, minä en laske. No, kolmonen puolesta. Jurin kolmonen puolesta. Yeah, PPE and ALDE, it's enough. PPE and ALDE, se riittää. 16. Enemmän kuin minä laskin. <laughs> No hyvä. Se on hyväksytty. Neljä puolesta vastaan hyväksytty. viisi puolesta vastaan hyväksytty. kuusi puolesta vastaan hyväksytty. seitsemän puolesta vastaan hyväksytty. kahdeksan puolesta vastaan ei hyväksytty. yhdeksän puolesta hyväksytty vastaan hyväksytty. 10 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten Itren lausunto. Mitäs tällä, tällä joka ei ole yhteensopiva? Se raukeaa. Se oli ykkönen. Sitten kakkonen, puol- Itren kakkonen puolesta. Kiitos vastaan. Ei kukaan hyväksytty. Kolme on hoidettu johdon tason kappaleella G, kohta viisi ei tarvitse äänestää. Neljä puolesta vastaan. Hyväksytty viisi puolesta vastaan. Hyväksytty kuusi puolesta vastaan. Hyväksytty ku, seitsemän puolesta vastaan. Ei hyväksytty hylätty kahdeksan puolesta vastaan, hylätty yhdeksän on katettu useimmassakin kappaleessa jo kymmenen puolesta vastaan, hylätty yksitoista puolesta vastaan. 14. EPP ja liberaalit kyllä hyväksytty. Se oli 11. 12 puolesta vastaan hylätty. 13 on katettu ja muilla kahdilla. 14 puolesta vastaan hy- hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No niin, loppuäänestys puolesta. Wer gegen? Vastaan. Tyhjää. Yksimielisesti hyväksytty. Onnittelut Robert Rypperille ja pariesittelijöille. Jetzt kommt welcher, der Ivan. So, wir kommen jetzt zum Bericht des... No niin, sitten Sharin Ivanin lausuntoluonnoksen hyväksyminen. Euroopan uusi digitaalinen asialista i2010 hankkeesta digital.eu-hun. E Voimmeko aloittaa? Paperit ovat ojennuksessa. Herra Sorin, Sorin Ivan, niin voitte käyttää puheenvuoron, jos haluatte. Olkaa hyvä. Mulțumesc. Kiitokset. Minä haluaisin ainoastaan kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat jättäneet tähän muutosehdotuksia. Ja kiitokset kaikille, jotka ovat auttaneet minua tässä työssä. Uskon, että lopputeksti varmasti saa kaikkien tuen ja tämä teksti on varmasti oikein hyvä. Tämä aineistoa on hyvin paljon käyty läpi ja siitä on paljon jo keskusteltu, joten turha minun on asiaa esitellä sen pidempään. Tänään on paras siirtyä suoraan äänestykseen. Vielen Dank. Kiitos, Ivan, herra Ivan. No niin, kohta yksi, tarkistus yksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty, hyväksytty siis. Sitten kohta kaksi, anteeksi tarkistus kaksi puolesta. Siis kymmenen. Mitä? Pitääkö meidän mennä kohtaan kymmenen? Kaikki muut raukeavat. No niin, loistavaa. Eli siis tarkistus kymmenen Helga Tryypeliltä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten 70 Verhoijanilta Sama juttu, ei tarvitse enää äänestää. 11 ja 71, Tryber, Verhoen. Ne ovat aivan identtisiä, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistus 5. Koska nelonen on sama kuin 11 vitonen, herra Matulalta puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. 6 puolesta vastaan. Mitä meinaat? Siis EPP, voisitteko nyt äänestää? No jollain tavalla. Ihan sama millä tavalla, mutta äänestäkää nyt. Niin, no niin, vielä kerran tarkistus 5, herra Matula puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 6 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 7 Paul Smith. Tässä on kohtakohdalta äänestys ykkönen puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten 12 Helga Trypel ja Petra Kamerevert puolesta 12 siis vastaan tyhjää hyväksytty. 13 Trypel ja Petra Kamerevertiltä 73 puolesta. Hetkinen. kohtakohdalta ei. Hetkinen. Anteeksi. kohtakohdalta äänestys. Vihreät vaativat tätä ja GUE. Eli ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1460 Trypel Kamerevert identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 ja niin suullinen tarkistus. Mari Kristin Fersaa ei ole paikalla. 18 ja 46 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan. 14 ko 11 vai 12? Hyväksytty. 12 plus 2 on 14. Ja tässä oli 13 raja. No niin, hyväksytty. Sitten 23 puolesta. 23 puolesta. Raukeaa. No hyvä niin. Mitkäs muut? Tässä nyt raukeavat koko tämä lista. Tarkistus 26 seuraavaksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ei ole mahdollista enää Jos hänelle sopii, niin hyväksyt, hyväksyttekö herra Kostan tarkistuksen? Luen sen. Suullinen tarkistus, jonka esittelijä hyväksyy rouva Silver Kostalta. Tarkistus 34. Tässä sanotaan, että Kinga Göns muutta, tämä Ginga Gönsin tarkistus muuttuisi. Korostaa sitä, kuinka tärkeää on, että heikommassa asemassa olevat yhteiskunnalliset ryhmät suluissa, ei-aktiiviset ihmiset, ikääntyneet ja vanhukset sulku kiinni voivat osallistua digitaaliseen elämään ja ICT-innovaatioihin osana – syrjinnän ja syrjäytymisen vastaista taistelua ja kehottaa komissiota ja jäsenmaita työstämään erityisiä ohjelmia, kuten e-inkluusio ja aputeknologiat, joiden avulla voidaan parantaa näiden erityisryhmien pääsyä digitaaliseen yhteiskuntaan, tai siis vähän sinne päin. No niin, siis rouva Kostan tarkistus ei nyt kuitenkaan ollut siis koko tämä teksti, jonka minä luin. Olisin voinut säästää itseni tältä. aivan vain pieni lisäys suluissa, kuten e-inkluusio tai e-osallisuus e ja olemassa olevat ICT-teknologiat. No niin, ei minun olisi pitänyt tätä lukea huonolla englannillani kokonaan. No niin, kukaan puolesta, niin siis Kinga Kyntsin tarkistuksesta, siis Assistive Technologies, kuka puoltaa. Hyvä, vastaan tyhjää, hyväksytty. 35 Smith puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 36 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. 37 puolesta, Maria varja pu- vastaan, tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten Rova Versia 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Niin, näinhän se oli 47 ja 48 nämä ovat identtisiä hyväksyttiin 49 ja 50. Kaikki nämä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta. Hetkinen, sehän raukeaa. No niin. 55. Herra Matula puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 61 puolesta ja 61 puolesta vastaan. No niin, täytyy laskea. Siis puolesta. Liberaalitkin ovat tässä mukana. No niin, tämä riittää. Hyväksytty. Sitten 66, Matulainen. 66 puolesta vastaan hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No niin. Sitten koko lausuntoluonnos, kuka puoltaa, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Onneksi olkoon, herra Sorin Ivan. kommen jetzt zum nächsten Bericht von Ivo Bellet. Sitten Ivo Belletin seuraava lausuntoluonnos, internetin hallinto tästä eteenpäin. Haluaako herra Bellet käyttää puheenvuoron ihan lyhyesti? Ganz kurz, äh, Doris. Äh, Aivan lyhyesti, Doris, sanon kollegoille, että tämä lausunto on vain ensimmäinen askel tällaisessa pitkässä prosessissa, jossa tähtäämme vaikutusvallan lisäämiseen Euroopan unionissa, jotta voitaisiin vaikuttaa VVV, aset, VVV tietenkin johtovalikunta on ITRE, ja olen myös ITREn jäsen, ja, ja teen parhaani ja kaikkeni, jotta pystyisin puolustamaan kulttuuripäätöslauselmaa myös ITREssä. Kiitoksia. No, tämä on hyvä kuulla, että on molemmat kenkäparit. No niin, ensimmäinen kohta Matulan tarkistuspuolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kolme Maria, Marialta puolesta vastaan, hylätty. Kakkonen, Samari Kavada, vedetty pois. Nelonen esittelijältä puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Vitonen puolesta vastaan, hyväksytty. Kutonen puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Hetkinen, Puhuja puhuu ilman mikrofonia. Oletko hyväksynyt sen kuitenkin suullisen tarkistuksen? Niin, se on täällä kakkossivulla rouva versiolta No niin. No oletko, hetkinen, nyt täytyy vielä kysyä. Siis tarkistus yksi. Tässäkin on suullinen tarkistus. Tähän, tästä en kysynyt. Eli tämäkin sopii. Hyvä on. Tämäkin otetaan sitten huomioon. Seiska puolesta. Ensimmäinen osa. Kohta kohdalla äänestystä vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty ysi, esittelijältä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 13 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää Kerta vielä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 14 Marjalta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 17 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Sitten sitten 19, Voidaanko nämä ottaa yhdessä? Hyvä. Ei, ei näköjään sittenkään. No niin, erikseen. 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 20 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty 22, ei 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 23, sitä ei olekaan 24 puolesta. Niin, 23. Ei tässä ole mitään. No niin, 23 siis kuitenkin puolesta vastaan No vielä kerran, kuka on puolesta? 23 siis vastaan. Ja muut ovat tyhjiä. No niin, hyvä. Hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kuka on koko lausuntoluonnoksen puolesta vastaan vastaan. Niin, vielä vastaan äänet. Onko tyhjä, tyhjä ääniä? No niin, yksimielisesti hyväksytty lausuntoluonnos. Onneksi olkoon, Ivo Belet. So, das war ja schrecklich. So, jetzt kommen wir zum Bericht äh, General Budget von Helga. Sitten Helga Trüpelin lausuntoluonnos, yleinen talousarvio. Lyhyt huomio, minä olen ottanut kaikki tarkistukset, joilla jätetty, ottanut ne huomioon, koska ne paransivat tekstiä tässä mietinnössä lukunottamatta kahta. Ja, ja niitä perustelen noit piskiltä, ei periaatteessa ideologisesta syystä, ja koska se oli herran piski, piski vaan, koska on sellaisia tarkistuksia, jotka olen, joiden sisällöstä olen sama, samaa mieltä, kun siinä vaaditaan enemmän rahaa koulutukseen ja muihin, muille meidän sektoreillemme, mutta tätä, tästä ei ole kysymys tässä mietinnössä ja se kuuluukin seuraavaan, seuraaviin budjettineuvotteluihin ja rahoitusnäkymiin. Siksi minä hyl, hylkäsin nämä tarkistukset. Tämä oli tärkeää sanoa, miksi näin tein. Kiitos. No niin, äänestetäänpä sitten. Tarkistus yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, kakkonen puolesta, vastaan, tyhjää, Vielä kerran puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kolmonen puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Nelonen puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Vitonen puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Mitä? Ei mitään. Mitä haluat? No ole hyvä lyhyesti halusin erottaa EPP-läiskollegille, että äänestävät tyhjää kuutosessa ja seiskossa, eivätkä äänestäisi vastaan, vaan äänestäisivät tyhjää. Asia selvä. Eli kutonen puolesta vastaan tyhjää. Hyvä, hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Hetkinen hyväksytty, anteeksi, biskin tarkistus hyväksytty. Niin kahdeksan myös, niistä molemmat. No niin, Rouva Trypel on aivan oikeassa. Ei tässä vastuuvapaudessa ollut kyse ainoastaan siitä, että vaadimme lisää rahaa, vaan että, että meitä kuunnellaan seuraavissa neuvotteluissa. Mutta nyt kaikki ää, me, talousarviovaliokunta ei varmaankaan meitä hyvällä silmällä katso, että me olemme tämän nyt tehneet. No, me nyt olimme tässä ehkä vähän väärässä paikassa, mutta ei se mitään. Kuka äänestää lausuntoluonnoksen puolesta? Vastaan. Vastaan äänet. Tyhjää. Ei. Kyllä, kaksi tyhjää. Hyväksytty. Onneksi olkoon Helga Trybel. So, damit haben wir diese technischen Dinge erledigt. Die no niin, nyt nämä tekniset asiat on, ovat äh, valmiita, joskin ne ovat hyvin, niissä oli kovasti sisältöäkin. Seuraava esityslistan kohta on rouva Maria, äh, Maria Ikutsetin mietintö. Meillä on joka toinen vuosi neuvostolta ja komissiolta yhteinen äh, selonteko siitä, miten pannaan täytäntöön koulutus- ja valmennusohjelmia. Ja tämä neljäs mietintö, tämä neljäs selonteko on hyvin tärkeä ja siinä keskitytään juuri niin sanottuihin keskeisiin pätevyyksiin, joista on päätöksiä tehty. Siksi uskonkin, että meidän pitäisi hyvin intensiivisesti käsitellä tätä asiaa. Koko Lissabonin strategia ei ole minkään arvoinen, ellei me sitä painota ja pane sitä täytäntöön. Tämä on hyvin tärkeä mietintö. Toteaisin kaikille, että tässä mietinnössä tähän mietintöön täytyy sisäistää, koska se on tärkeä työ vaalityössä. Ja annankin kollega Maria Badia Ikutsukille puheenvuoron. Hän voi johdatella omaan esitykseensä. Maria, ole hyvä. Gracias, señor. Kiitokset puheenjohtaja. Niin minun tekstini nyt on englanniksi tässä ja siksi puhun Kuten puheenjohtaja sanoi, niin tämä kertomus koulutus- ja valmennusohjelmien edistymisestä vuosina 2007-2009 on tämä otsikko ja tässä otetaan huomioon myös kansalliset elinikäisen oppimisen strategiat, uudistukset ja ne, jotka ovat pyrkineet koulutuksen ja opetuksen kehittämiseen, työmarkkinoiden tarpeisiin vastaamiseen ja koulutuksen uudistamiseen. Tässä mainitaan myös uusia haasteita, erityisesti mitä tulee uusiin, uusissa työpaikoissa vaadittaviin uusiin taitoihin. Tämä sisältää myös paljon toimenpiteitä, joita tällä alalla on toteutettu. Tämä kertomus tarjoaa hyvän kuvan tämänhetkisestä asiaintilasta. 2010 tämä luonnos edistys, edistymiskertomus korostaa, kuinka tärkeää on pitää kiinni näistä koulutustavoitteista. Se, että avainpätevyydet otetaan mukaan tähän kertomukseen on hyvä ja nämä ovat olleet mukana koulujen opetusohjelmissa ja monet jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön koulutusohjelmia ja kehitysohjelmia, joilla pyritään parantamaan perustaitoja ei ainoastaan lukemisessa ja oppi- äh, matematiikassa. On myös käynnistetty kumppanuusohjelmia esimerkiksi yritysmaailman kanssa ja opiskelijat ovat harjoitelleet yrittämistä. Mitä tulee elinajan oppimisen strategioihin, niin useimmat EU-maat ovat hyväksyneet kattavat elinikäisen oppimisen strategiat, joilla pyritään tukemaan myös joustavaa oppimista. Mitä tulee ammatilliseen koulutukseen, niin meidän tulisi lisätä ammatillisen koulutuksen houkuttelevuutta, ja tämähän on yksi osa Kööpenhaminan prosessia. Useimmat jäsenvaltiot ovat nyt priorisoineet sitä, että Euroopan laadunvarmistuspuitteista tulisi ottaa käyttöön. Mitä tulee korkeakoulutuksen uudistamisesta, uudistamiseen, niin useimmat jäsenvaltiot ovat sitä mieltä, että ei-perinteiset opiskelijaryhmät täytyy ottaa mukaan elinikäisen oppimisen strategioihin. Useimmat jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön ohjelmia, joilla pyritään tukemaan alhaisempien sosiaaliluokkien edustajien osallistumista korkeakoulutukseen. Kertomus toteaa, että joillakin aloilla tarvitaan vielä parantamista. Ensiksi tiedonannossa korostetaan sitä, että pitää muuttaa asennoitumista oppimiseen, elinikäiseen oppimiseen ja luovuuteen. Erityisesti pitäisi kehittää avainpätevyyksiä ja niiden siirtoa, digitaalisia pätevyyksiä, oppimis, oppimisen oppimista, yrittäjyyttä ja kulttuurista tietoisuutta. On erittäin tärkeää korostaa entisestään sitä, että avainpätevyyksiä täytyy kehittää aikuisopetuksessa, jotta näistä avaintaidoista voitaisiin saada kaikki irti, niin enemmän täytyy vielä korostaa viestintää myös vierailla kielillä. Ja tarvitaan myös lukutaidon opettamisen korostamista ja täytyy sitten ennaltaehkäistä lukutaidon heikkenemistä. Ja mitä tulee heikommassa asemassa oleviin ihmisiin, niin yksilöllinen oppiminen olisi hyvä asia ja oppimista täytyy kohdentaa myös heikommille ryhmille. Korkeakoulutuksen uudistaminen on mukana tässä ohjelmassa ja meidän täytyy muistaa, että työelämän tarpeet muuttuvat ja tämä täytyy ottaa huomioon korkeakoulutuksen räätälöimisessä. On tärkeää, että elinkeinoelämän suhteita tiivistetään ja on myös tärkeää, että kehitetään houkuttelevimpia koulutusohjelmia ja edistetään opiskelijoiden liikkuvuutta. Mitä tulee korkeakoulutukseen, niin julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus on edelleen haaste ja rahoitus myös. Sitten kumppanuutta täytyisi laajentaa. Tiedonanto korostaa sitä, että kumppanuushankkeita koulutuksen alalla täytyy edistää, erityisesti ottaen huomioon työmarkkinatoimijat. Minun mielestäni on tärkeää, että nyt työskennellään tämän kertomuksen pohjalta ja tarkastellaan eri koulutusasteita erikseen. Muistan, kun Rova Novak pari vuotta sitten otti käyttöön tämän jäsentelyn ja siihen oli hyvä syy. Tietoa on niin paljon, sitä pitää jäsennellä ja minä noudatan tässä Rova Novakin aikaisempia linjauksia. Meidän täytyy vahvistaa näitä avainpätevyyksiä tai keskeisiä taitoja ja meidän täytyy pohtia, onko ne määritelty oikein, ovatko keskeiset taidot – määritelty oikein? Ovatko nämä juuri niitä taitoja, joita meidän tulisi arvioida? Opettajien koulutus on hyvin tärkeää. Meidän tulisi parantaa opettajien liikkuvuutta, parantaa opettajien työskentelyolosuhteita, jotta he voivat helpommin muuttaa paikasta toiseen. Jos seuraatte tiedotusvälineitä, niin huomaatte, että opettajat eivät pysty vielä käyttämään kaikkia niitä liikkuvuusohjelmia, jotka me olemme jo hyväksyneet. Ehkä heillä ei ole aikaa tai ehkä tällaiset liikkuvuusohjelmat ei ole, ne, ne eivät ole kauhean hyvin suunnattu ja kohdistettu opettajille, eivätkä todellisuudessa paranna heidän liikkuvuuttaan. Ja mitkä sitten ovat uudet työpaikat? Me puhumme siitä, että meidän täytyy kouluttaa uusia taitoja uusiin työpaikkoihin, mutta mitkä ovat nämä uudet työpaikat? Millainen on työ tulevaisuudessa? Ja meidän täytyisi tätä hahmotella, että tiedämme, miten opiskelijoita pitäisi opettaa. Mitä tulee arviointikriteereihin, niin minusta meidän täytyy ottaa mukaan tähän arviointiin myös kokemus ja asenteet, siis pelkän tiedon lisäksi. Mitä tulee yhteiskunnan heikompiin ryhmiin, koulutuksen alalla, niin minusta koulutus on tärkeä integraatiopolitiikan väline. Se on keino taistella köyhyyttä vastaan ja sillä ennaltaehkäistään myös sitä, että oppilaat lähtevät koulusta kesken kaiken. Minunkin maassani koulupudokkaat ovat suuri ongelma. Investointeja täytyy lisätä, mutta investoinneissa on järkeä ainoastaan tulevaisuutta silmällä pitäen koulutus, koulutusinvestoinnit ovat niin pitkän tähtäimen toimintaa, että niille ei välttämättä saada poliittista tukea. Ne eivät tuota välittömiä tuloksia ja siksi niiden poliittinen myyminen voi olla hankalaa ja joissakin jäsenmaissa koulutusinvestointeihin suhtaudutaan vähättelevästi. Minusta jos koulutukseen ei investoida, niin se on meille kaikille karmea asia. No sitten koulutuksen linkittyminen elinikäiseen oppimiseen. On tärkeää, että virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella aikuisetkin harjoittavat elinikäistä oppimista ja aikuisille pitää taata pääsy elinikäiseen oppimiseen kaikkialla Euroopassa. Euroopassa 23 prosenttia aikuisista on sanonut, että perheen takia ei voi opiskella ja 24 prosenttia on sanonut, että työn takia ei voi opiskella, ei ehdi. Ja muitakin syitä on. Ammatillinen kouluttautuminen on kuitenkin tärkeää taitojen kehittämiseksi, pätevyyksien päivittämiseksi ja liikkuvuuden lisäämiseksi. Näin voidaan vastata paremmin työmarkkinoiden tarpeisiin koulutus ja ammattikoulutus on myös tärkeä, jotta voimme luoda tai saada aikaiseksi päteviä ihmisiä tulevaisuuden työmarkkinoiden tarpeisiin. Mutta meidän täytyisi tosiaan miettiä, millaisia ovat tulevaisuuden työpaikat. Meidän täytyy miettiä, millaisia ne ovat ja minkälaisia taitoja niihin tarvitaan. Tämän päivän taidot ovat ehkä vanhentuneita jo huomenna. Yliopistojen ja muiden oppilaitosten täytyy tehdä tiiviimpää yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa ja oppilaitosten rahoituksen ei pidä antaa ohjata koulutusohjelmien valintaan. Sitten pitää investoida uusiin teknologioihin, uusiin työskentelytapoihin, pohtia uusia yhteistyömuotoja. Onko jäsenvaltioiden välinen yhteistyö tällä hetkellä riittävää? Minusta sitä pitäisi vahvistaa. Muistaakseni viime koulutusneuvostossa jotkut jäsenvaltiot olivat sitä mieltä, että pitäisi tätä yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä tiivistää. Se on hyvä ajatus. Nyt elämme vuotta 2010. Tämä on köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vastaisen taistelun teemavuosi, kuten tiedämme. Meidän täytyy käyttää tätä tilannetta hyväksemme ja tätäkin kautta kehittää koulutusta. Ensi vuonna 2011 teemavuotena on vapaaehtoistyö. EU-laajuinen vapaaehtoistyön teemavuosi antaa meille mahdollisuuden todistaa, että vapaaehtoistyö on erittäin hyvä asia henkilökohtaisen kehittymisen ja muun oppimisen kannalta. Ja tätäkin voitaisiin hyödyntää tässä ja vapaaehtoistyössäkin voitaisiin oppia sellaisia taitoja, jotka ovat virallisen oppimisjärjestelmän ulkopuolella, mutta kuitenkin tulevaisuuden työelämän tarpeiden tärkeitä, kannalta tärkeitä. No niin. Tässä kaikki, mitä minulla on sanottavaa. Ja olisin kiitollinen kuullessani, mitä mieltä te olette tästä. Ja olisi hyvä tehdä tämän tiimoilta yhteistyötä. Kiitos. Vielen Maria. Kiitoksia, Maria. Meillä ei ole kovin paljon aikaa keskusteluun. Minusta me olemme, meillä on kaiken kaikkiaan 45 minuuttia. Meidän pitäisi nyt ottaa ajatukset kasaan, koska 22, 23. maaliskuuta Maria laatii raportti, valmiiksi ja silloin vain voi ottaa myös teidän ajatuksianne huomioon. Ja nyt vuodessaan Sveden on pitänyt puheenvuoron ja sitten jatkamme. Herr Schmidt. Sitten Boris ja sitten Visas. Hieno juttu. Kiitoksia puheenjohtaja, olen hyvin lyhyt sanainen. Haluaisin vain painottaa sitä, että tämä ovat tärkeitä, tärkeimpiä asioita koulutuksen saralla. Ja tulokset näistä, näistä selvityksistä. Me voimme puhua, voimme puhua taantumasta koulutus- ja valmennusasioissa Euroopan unionin alueella ainakin kun monet jäsenet eivät päässeet päätavoitteisiin, siis monet jäsenmaat eivät päässeet jäsentavo- Tämä on ensimmäinen keskustelu ja mielipiteiden vaihto tästä. Ja minusta meidän täytyy valmistella yhdessä hyvä mietintö seuraavaa keskustelua varten. Kiitoksia. Paul Schmidt.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 tiedotusvälineiden lukutaito. minua osasta tämä vaikuttaa äärimmäisen tärkeältä. Meitä jatkuvasti pommitetaan uutisilla ja meidän on hyvin hankala käsittää, missä mennään kaikessa tässä tietotulvassa. Ja juuri tämä medialukutaito tämä kyky hallita median tiedotusvälineitä on äärimmäisen tärkeä ja minä haluaisinkin juuri nyt olla puhumatta tässä sen enää enempää pelkästään näistä termeistä, mutta minä erityisesti puhuisin siitä, että juuri tällainen media taito on kaikista tärkein ja sitten myös tuo fyysinen terveys. Jos me eh, psyykkisesti olemme hyvinkin korkealla tasolla, mutta emme sitten fyysisesti jaksa tehdä työtä esimerkiksi kymmentä tuntia peräkkäin, niin sekin on huono asia. Eli meidän täytyy toivoa ja odottaa, että myös nuoret olisivat hyvässä kunnossa, hyvässä fyysisessä kunnossa pystykseen tekemään työtä. Minä olen tämä, tästä maininnut ennenkin, ja te aina täällä minulle hivenen naureskelette, mutta tämä on tärkeää. Du denkst sicher an den Sport. Ajattelet taas urheilua. Mm, olet samaa mieltä. Joo, kunto ja kunto ja urheilu. Herra Fisas. Kiitokset puheenjohtaja. Niin, Maria jo tästä asiasta puhuikin hyvin pitkälti ja minua kiinnostaa erityisesti se, miten me voimme opettajien liikkuvuutta lisätä Euroopan unionin valtioiden sisällä, mitä voimme siis tehdä liikkuvuuden edistämiseksi ja miten me voimme sitten eh, saada kiinnostavammaksi ja houkuttelevammaksi tuon mahdollisuuden lähteä opettamaan johonkin toiseen valtioon. Tämä on minun mielestäni tärkeä kohta ja sitten täytyy myös miettiä sitä, miten me voimme eri Euroopan, eurooppalaisten kielten kielten osa oppimista koulussa lisätä jo siinä vaiheessa, kun lapset ovat kovasti pieniä. Eli näihin kahteen kohtaan kiittäisin erityishuomiota. Tryppel. Niin, ensinnäkin kiitoksia Marialle kaikista näistä esitetyistä ajatuksista. Palaisin kahteen kohtaan, koska minä uskon, että että nämä kaikki koulutusasiat ja ohjelmat Euroopan tasolla. Meillä on yksi ongelma, koska on selvää, että meillä ei ole toimivaltaa Euroopan tasolla näistä asioista. Tämä tarkoittaa sitä, että jos me haluamme onnistua ja menestyä, me jäsenvaltioiden täytyy äh, saada yhteinen lähestymistapa ja konsepti. Tähän mennessä tässä talous- ja finanssikriisin äh, oloissa tiedämme, että jäsenvaltioiden budjetit eivät ole niin suuria kuin toivottavaa olisi ja siksi meillä onkin suuri, suuri ongelma näissä kysymyksissä, millä tavalla käyttää riittävästi ja enemmän rahaa koulutukseen ja tutkimukseen. Siksi uskonkin, että osa sinun mietinnöstäsi pitäisi keskittyä siihen, millä tavalla viestintä etenee Euroopan tasolla ja jäsenvaltioissa näistä yhteisistä intresseistä tehdään enemmän tällä alalla myös politiikassa ja millä tavalla siihen päästään. Ja toinen juttu, ei koske pelkästään talousarvita ja budjettia. Tämä on pikemminkin kysymys poliittisesta ajattelusta Euroopan tasolla jäsenvaltioissa. Ja koulutusjärjestelmät ja erityisesti koulutusjärjestelmät, ihmiset, opettajat ja muut, millä tavalla saadaan todella hyvä linkki rakennettua meidän suositustemme osalta ja millä tavalla tämä meidän koulutusjärjestelmämme pystyy sopeutumaan nykymaailmaan – niin millä tavalla voidaan varmistaa se, että me pystymme menestymään, koska me tiedämme, että meillä on ongelmia näitä tässä linkityksessä. Kiitoksia. Arvo Kosta. Ringrazio la, eh, la relatrice per questa introduzione che già... Kiitoksia tästä tekstistä kovasti esittelijälle. Minä tahtoisin erityisesti eh, kiinnittää huomiota näihin neuvoston loppupäätelmiin ja varsinkin kohtaan kolme ja juuri siihen, että koulutus, koulutus ja opetus pitäisi tässä Euroopan strategiassa 2020 asettaa nimenomaan keskuskysymykseksi myös talouskriisin torjunnassa. Ja tähän, tätä asiaa ei voida korostaa liian kanssa missään tapauksessa. Ja, ja sitten tässä täytyy tietysti puhua tuosta kasvat, kasvatta, näiden tutkintojen kasvattamisesta, mutta myös toki opettajien koulutuksesta ja sitten yliopistopettajien koulutuksesta ja sitten tohtorin väitöskirjojen yhtenäistämisestä unionissa ja muusta sellaisesta. Tätä me emme vielä ole missään tapauksessa saavuttaneet ja varmasti olisi myönteistä päästä näihinkin tavoitteisiin. Ja sitten jos ajattelen näitä opettajia, niin on syytä syventää juuri tätä opettajien liikkuvuutta, johon täällä jo viitattiin, ja erityisesti myös päivittää ja jatkuvasti täydennyskouluttaa näitä opettajia harjoittajia eri Euroopan unionin valtioissa. Varmasti valtioissa on paljon tekemistä vielä näistä kysymyksistä ja sitten näissä kysymyksissä ja lisäksi vielä tuo taiteellinen koulutus, tuo kuvataide, musiikki ja niin poispäin. Näitä varmasti harvo, usein laiminlyödään ja niitä varmasti voitaisiin monissa, monissa koululaitoksissa parantaa, varsinkin näitä kognitiivisia taitoja ja katsotaan tietysti sitten näitä budjetti, koulutusbudjetteja jokaisessa jäsenvaltiossa, mutta nyt näyttää siltä, että jatkuvasti varoja on vähennetty koulutukselta ja myös yliopistokoulutukselta myös minun valtiossani niin tätä, näitä koulutusmäärärahoja on, on vähennetty ja minun mielestäni tähän tarvitaan neuvoston ja komission vahvaa väli, ote, väliin puuttumista. Ja sitten täytyy miettiä toki sitäkin, mihin asti me voimme edetä tällä tiellä ja mihin asti me voimme tosiaankin eri koulutusjärjestelmien kansallista, kansallista itsenäisyyttä arvostaa ja kunnioittaa. Ja erityisesti tässä puhun koko yliopistokentästä ja sitten tietysti myös muusta koulutuskentästä. Olen samaa mieltä kuin Maria Varjaikutset tässä tekstissään juuri tästä kansallisesta itsemääräämiskysymyksestä. Ja ministerineuvostossa puhuttiin hyvin monista kiinnostavista asioista ja erityisesti siellä puhuttiin koulutusjärjestelmien itsemääräämisoikeudesta. Ja tästä täytyy varmaan sitten tosiaankin syventää koko pohdintaa tästä autonomia, autonomiasta. En tiedä, onko tästä vielä selviä suuntaviivoja, mutta olisi kiintoisaa mennä tässä pohdinnassa huomattavasti pidemmälle erityisesti siitä, mihin me oikeastaan pyrimme, mitä me tavoittelemme ja mitä pyrimme näissä, näiden tutkintojen yhteensovittamisella, koska niitä pitäisi nimenomaan pystyä vertailemaan keskenään ja toimia hyvin johdonmukaisesti. Boris. herra Boris.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 Onko EU-kansalaisilla tarvittavia taitoja ja tietoja tulevaisuudessa? On tärkeää vahvistaa yliopistojen ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä. Totesittekin tuossa, että yliopistomme eivät seuraa amerikkalaista esimerkkiä. Ja meidän tulisi todellakin näitä keskeisiä taitoja vahvistaa. Ja ammatillista koulutusta tulee myös vahvistaa. Tiettyjä perustaitoja tarvitaan. Ja äh, naiset ovat olleet tutkimusten mukaan erittäin hyviä yrittäjiä, varsinkin mikroyrityksissä. Tätä tulee tukea. Meidän täytyy myös pyrkiä arvioimaan – tulevan työelämän tarpeita ja pitää kiinni siitä, että ihmisiä koulutetaan oikeisiin ammatteihin. Me emme välttämättä tällä hetkellä kouluta tarpeeksi kohdennetusti työelämän tarpeisiin ja sitten nuoret jäävät työttömiksi. Meidän täytyisi enemmän pohtia sitä, että mihin me ihmisiä koulutamme, minkälaisia ovat tulevaisuuden työpaikat. Ja nämä ovat hyvin tärkeitä kysymyksiä, joita on toistaiseksi aliarvioitu. Meillä on hyviä välineitä käytössä kaikissa jäsenmaissa ja Euroopan sosiaalirahastollakin voidaan tällaista toimintaa rahoittaa. Ja äh, ammatillisten pätevyyksien vahvistaminen tulee olla myös yksi avainasia. Meidän tulisi olla sellainen valiokunta, joka näitä asioita avoimesti käsittelee. Ja meidän tulee sanoa näkemyksemme myös avoimesti tästä kertomuksesta. Tässä ei ole tarpeeksi tarkkaan kuvattu, minkälaisia avaintaitoja ihmisillä pitäisi olla, kun he yliopistoista valmistuvat. Ja meidän tulisi... Propozycje pod dyskusję. Dziękuję. Meidän tulisi myös urheilu ottaa mukaan näihin avaintaitojen määrittelyyn. Kiitoksia, Rova Pajatelli. Μπαντία Ικουτζέτ eh, ja την πολύ σημαντική πρώτη προσέγγιση του ζητήματος. Kiitoksia tästä ensimmäisestä esittelystä. Asia on varsin tärkeä ja minä erityisesti haluaisin huomauttaa, että tässä on kyse todellisesta taistelusta eh, edessämme. Me olen, minä olen ollut hyvin kiinnostunut kaikesta siitä, mitä olen tässä nyt kuullut. Meidän täytyisi pyrkiä luomaan juuri tätä uutta koulutusjärjestelmää, joka vastaisi enemmän työelämän tarpeita ja enemmän myös kiinnitettäisiin huomiota tähän yrittäjyyspuoleen. Erityisesti tässä tekstissä nyt kiinnitetään huomiota avaintaitoihin, mutta olisi ehkä voinut painottaa lisää tätä työelämän tarpeita, katsoa sitä enemmän, mitä yhteiskunta todellakin havittelee ja mitä yhteiskunnassa kaivataan emmekä puhu pelkästään tässä nyt yliopistojen ja akateemisten piirien tarpeista, vaan meidän täytyisi pikemminkin painottaa juuri eh, myös tätä yliopisto, yrittäjyyden tarvetta ja talouselämän tarvetta, mutta me unohtamatta kuitenkaan humanistisia arvoja ja kulttuurin ja klassisten arvojen opettamista myös eh, kouluissamme ja yliopistoissamme, koska tätä välinettä me todellakin tarvitsemme myös siinä vaiheessa, kun lopulta päädytään tuonne työelämään, esimerkiksi ihmisten välisissä vuorovaikutustaidoissa. Ja jos me emme tee tällaista humanistista tutkimusta ollenkaan, niin me emme pysty myöskään luomaan Eurooppaa, ja meidän täytyy pystyä yhtenäistämään näitä koulutusjärjestelmiä toinen toisiinsa myös eurooppalaisesta humanistisemmasta näkökulmasta katsottuna. Ja nyt nämä, nämä nyt tässä täytyy koko kentässä kiinnittää huomiota tähän Euroopan menneisyyteen, Euroopan taustaan ja varsinkin siellä vallitseviin humanistisiin suuntauksiin. Jokaisella sukupolvella on velvollisuus oppia meidän edeltäjiemme elämästä ja ammentaa sieltä omaan elämäänsä uutta. Ja siitä syystä nämä yhteiskunnalliset, sosiaaliset ja kulttuuriset arvot ja niiden välittäminen opetuskehyksessä ovat myös aivan erityisen olennaisia. Ja ja sen siksi juuri korostan tätä historian opetusta ja muiden klassisten arvojen opetusta myös sen rinnalla, että painotamme tätä työelämän tarpeita. Muussa tapauksessa me ajaudumme jälleen kerran ongelmiin. Kiitoksia. Minäkin esitän muutaman kommentin. Ensinnäkin muistutan kaikkia siitä, että, että me olemme kovin heppoisella jäällä. Nämä avaintaidot, joista kaksi vuotta sitten, tai jotka komissio keksi kaksi vuotta silloin, jotka me myös hyväksyimme, ovat oikeastaan ehdotuksia, joita jotka ei oikeastaan kuulu komission heiniin olla, piikkiin olla, ne ovat ehdotuksia. Se teki sen, mitä me, odot, mitä me odotimme, se oli teki aloitteen, ja sitten taas johti siihen, että, että muut olisivat aloitteellisia. Tämä on se koko homma juju. Siksi täytyy sanoa, että me emme voi, emme voi mitään muuttaa näissä suunnitelmissa. Me emme voi kellekään ehdottaa, mitä te pitäisi opettaa. EU-komissio ja mekään emme voi tätä tehdä. Me me voimme tietenkin näistä avaintaideista, me olemme nimenneet ne, me voimme odottaa, että neuvosto myös hyväksyy ne ja, ja että neuvosto pitää niistä kiinni ja että sitten äh, ne pannaan täytäntöön siellä puolella. Kollega Maria, ei nyt tuoteta liikaa ongelmia hänellä niin, että kaikki pitäisi sisällyttää tähän mietintöön. Mietinnössä on kysymys siitä, mit, miten nämä avaintaidot saa, on, saa pantu täytäntöön, minkälaisia benchmarkin tuloksia on saatu aikaan. Ja voidaan tietenkin haluta vaikka mitä, mutta ei ole kysymys siitä, että arvioidaan, mitä yksittäiset maat ovat ylipäätään hyväksyneet ja panneet täytäntöön. Tässähän, tässä on maita, jotka ovat tehneet enemmän ja toisia on maita, jotka ovat tehneet vähemmän. Ei nyt pidä yrittää kaikkia meidän asioitamme saada Marian pakeille, koska hän ei pysty kaikkia sisällyttämään mietintöön. hän täytyy pitää kiinni tästä mietinnöstä, koska muuten tästä tulee aivan liian, äh, liian ei nähdä enää, enää metsää puilta. Täällä on monia as, hyviä asioita tullut sanotuksi. Minä, minä olen sitä mieltä, että äh, arvo, lisäarvoa täytyy panostaa äh, opettajakoulutukseen, mutta se ei ole avaintaito seuraavissa ohjelmissa, joista me teemme, me tulemme keskittymään tuomaan esille opettajakoulutuksen, kyllä Madame Cantan ja muutkin komissiossa tietävät sen. Kyllä me voimme sen mainita, mutta ei se ole välttämättä tämän jutun sisältöä. Sitten tämä lukutaito. Tämä on tuntuu hyvin tärkeältä, Maria. Minun kymmenen päivää olen ollut tekemässä lastenlapseni kanssa ja olen huomannut, kuinka tärkeää se on, että myös lapset sanotaan 8, 9, 10, 11-vuotiaat ovat joutuneet tämän kanssa tekemisiin. Tämä on hyvin tärkeä kohta. Ehkä pitäisi, sitä pitäisi ehkä vielä painottaa enemmän. Sitten sellainen asia, joka käsitellään huomenna, nimittäin kysymys yhteistyöstä yliopistojen ja korkeakoulujen välillä. Tämäkin liittyy siihen, miten, miten korkeakoululaitos nykyaikaistuu ja korkeakoulutus nykyaikaistuu ja tämä liittyy myös siihen, mikä on oleellista työmarkkinoiden kannalta. Tämä liittyy myös tähän. Siksi meidän täytyy tätä huomenna tätä asiaa käsitellä tiiviisti, ja tämä taas vaikuttaa tähän sinun mietintöösi olettaakseni. No, ja mä muut aiheet, no herra Boris otti ne esille. Meillähän on yritys päällä, että saataisiin korkeakoulut, niiden sisällöt Äh, lähemmäksi toisiaan tai myös keskinäistä tunnustamista. Polonian prosessi on juuri tätä. En oikein ymmärtänyt, mitä te sanoitte, että meidän pitäisi äh, niin kuin luopua amerikkalaisesta mallista. En minä oikeastaan mitään oikeastaan piittaa amerikkalaisesta mallista. Minä haluan eurooppalaista mallia viedä eteenpäin ja, ja myös edistää Polonian prosessia ja, ja hy, muuttaa sitä hyvään suuntaan. Minusta me olemme hyvällä tiellä, hyvällä tiellä. Nämä ovat minun huomioni tähän asiaan vielä kerran komissio ja me, meillä kaikilla, me olemme, me olemme astuneet uudelle maalle näillä avaintaidoilla. Meillä oli onne, että kukaan ei sanonut, että, että te ette saa tätä tehdä. Siksi, että jatketaan tällä tiellä. Nyt meillä on jalka ove raossa ja ehkä tällä tavalla päästään eteenpäin. Sillä meidän mielessä Marian konsepti on, Marian konsepti on hyvä. Sitten Hannibal ja sitten äh, komissio. Rauha Hannibal. Thank you, Chair. Um, Kiitos puheenjohtaja. Olen samaa mieltä kanssasi. Tällaiset kertomukset ovat aina aika hankalasti avautuvia ja niitä on aika vaikea käsitellä, koska eihän meidän roolimme tässä kovin vahva ole. On hyvä seurata tätä kenttää, mutta emme välttämättä pääse pureutumaan sen yksityiskohtiin. Jos nyt tarkastelen tätä kertomusta, niin neuvostoa voisi moittia ainakin sen epämääräisyydestä. Tässä ihan hyvin on nämä keskeiset taidot määritelty ja mielestäni tämä kertomus analysoi hyvin näitä keskeisiä taitoja ja hyvä niin, mutta se ei mitenkään kerro edistymisestä, vain hyvin yleisin sanankääntein mainitaan tästä edistymisestä ja tähän, tämä olisi meidän kannaltamme kiinnostavaa. Jätämmekö tämän kertomuksen sikseen vai vaadimmeko lisätietoja? Tässähän nyt ei ole kyse tarkkaan ottaen Bolonian prosessista. Se kohdistui itsenäisiin yliopistoihin ja siihen, kuinka niiden pitäisi keskustella keskenään. Tässä nyt tarkastellaan yksittäisten jäsenmaiden koulutusjärjestelmiä ja kehotamme sitten jäsenvaltioita tekemään jotain mutta tässä ei ole mitään yksittäisiä kertomuksia yksittäisistä jäsenmaista. Tämä on hyvin yleisluontoinen kertomus, jonka komissio on laatinut. Ja tämä tekee tästä asiasta aika vaikeasti hahmoteltavaa. On hyvä, että nämä keskeiset taidot on määritelty, ja hyvä niin, mutta minä en oikein tiedä, mihin tämä kaikki johtaa ja mitä lisäarvoa se tuo. Tähän pitäisi saada vähän enemmän lihaa luiden ympärille ja meidän pitäisi ehkä muilta komissiolta vaatia enemmän lisätietoja, jotta tietäisimme paremmin, mitä me ylipäätään haluamme tehdä. Olisi tietenkin hyvä, jos tietäisimme, mikä maa on tehnyt mitäkin tai ei ole tehnyt, mutta tällaista tietoa me emme saa. Nimittäin muut lähtevät Muita silloin toisia moitettaisiin, toisia kehuttaisiin. Tämä ei ole mahdollista, koska eh, näitä lukuja neuvosto ei meille toimita, eikä myöskään komissio, vaikka sillä olisi ne luvut, niin ei se niitä, niitä meille toimita, oletan. Vielä kerran Rova Maritelli, sitten herra Deutsch. Olkaa hyvä. Eh, siis on meillä on tämä selvitys on saatu valmiiksi ammattikoulutuksessa. Tämä ilmestyi eilen, tämä selvitys. E, ellei teillä ole, sitten me voimme lähettää. Onko teillä se? Se oli eilinen. Ei, eilen se julkistettiin. Se antaa paljon tietoa niistä ongelmista, mistä Ruoanibol puhui. No, Orva Paljatilli, tämä, tässä on kysymys vain ammattikoulutuksesta, siinä ei ole kysymys benchmarkingista muilla aloilla. Ammattikoulutus on yksi ala ja kaikki muut sektorit ovat myös tärkeitä, mutta kiitoksia tästä tiedosta. Me seuraamme Selefopia hyvin tarkkaan. Meillä on ollut täällä myös kylässä, täällä valiokunnassa. Nyt herra Deutsch, olkaa hyvä komissiosta. Voitteko äh, kuvata, ne maa, kuvata, mitä maat ovat tehneet vai mitä eivät ole tehneet? Kiitos puheenjohtaja ja kiitos tämän asian esille ottamisesta. Jos nyt aloittaisin tästä viimeisestä kohdasta, se mitä tässä esitetään perustuu kansallisille raporteille ja kansallisissa raporteissa on monen muista yksityiskohtaista tietoa. Ne ovat komission työasiakirjoja ja niissä on sitten kaikki tämä taustatieto. Tiedonannossa vedetään kaikki tämä taustatieto yhteen. Meillä on siis hyvin kattavat tiedot jokaisen jäsenvaltion edistymisestä. Ne on tuotettu pääkaupungeissa ja tämä tiedonanto on sitten muotoiltu aika diplomaattisesti ja yleisluonteisesti. Se on tehty ihan yhteisymmärryksessä jäsenmaiden kanssa juuri näin. Mutta kyllä näistä tausta-asiakirjoista löytyy sitten yksittäisiä tietoja, lukutietoja, ja si- tietoja siitä, mitä eri maissa on tehty. Ja, ja jos näihin halutaan tutustua, niin kyllä ne löydetään. Viitteet ovat tässä tiedonannossa. Ja sitten haluaisin ottaa kantaa tähän käytyyn keskusteluun myös sanomalla, että kun tässä puhutaan tosiaan avaintaidoista ja suhteessa elinikäiseen oppimiseen, kyse ei ole näistä avaintaidoista ainoastaan virallisen koulutusjärjestelmän sisällä, vaan on tärkeää myös, mitä opitaan virallisen koulujärjestelmän ulkopuolella. Ja sitten tärkeää on myös korostaa ammatillista kouluttautumista, aikuiskoulutusta ja sitten korkeakoulutusta. Ja Rouva Iatse tässä totesi, että koulutuksen alalla hyviä edistysaskelia on otettu, ainakin paperilla. Mitä tulee keskeisten taitojen opetteluun, opettajien koulutusta on parannettu ja niin edelleen, jos halutaan, että oppimistulokset paranevat. Opettajien koulutus täytyy parantaa, se on selvää. Me olemme saaneet aika vähän tietoja ammattikoulutuksesta jäsenmaista, miten nämä keskeiset taidot siellä näyttäytyvät. Se saattaa olla ongelma. Ja sitten myös aikuiskoulutuksesta on aika vähän tietoja. Ja sen takia näitä on juuri korostettu tiedonannossa, että haluamme lisätietoja ammatillisesta koulutuksesta ja aikuiskoulutuksesta. Tämä tiedonanto korostaa näitä suosituksia, jotka parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet. Ja tärkeää olisi, että tämä antaisi potkua tiettyjen maiden politiikalle ja toiminnalle tällä alalla. Ja sitten pari sanaa siitä, mitkä ovat tulevaisuuden työpaikkoja. Että emme näitä tietenkään vielä tiedä. Asiantuntijat pyrkivät tätä hahmottelemaan ja on tärkeää, että keskeiset taidot kehitetään mahdollisimman korkealle tasolle, koska emme vielä tiedä, mitkä ovat tulevaisuudessa vaadittavat taidot, jotta ihmiset ovat tarpeeksi hyvin koulutettuja, että he voivat joustavasti sitten hypätä uusille aloille ja oppia uusia taitoja. Koulutusala on tietysti osa talous- ja yhteiskuntastrategiaa, ja tämä kuuluu osana tähän laajaan keskusteluun EU 2020-keskusteluun ja ylipäätään Euroopan taloudellisen ja yhteiskunnallisen tulevaisuuden tiimoilta käytävään keskusteluun on tärkeää, että koulutus pidetään yhtenä osana eurooppalaista kokonaisstrategiaa. Kiitos. Kiitoksia, herra Deutsch. Voidaanko sitten päättää tämä keskustelu? No vielä, olkaa hyvä. E- Elnézést, hogy másodszor kérek szót. Azt mondtad, hogy vékony jégen Niin, kiitoksia. Minä uudelleen pyysin puheenvuoroa, olen pahoillani, mutta nyt näyttäisi siltä, että kaikki nämä avaintaitokysymykset on käsitelty tarkoin, vaikka emme tiedä sitten, mihin näistä tavoitteista pääsemme. Ja ajattelemme vaikkapa nyt Unkaria ja jotakin ihmistä, joka haluaa päästä työmarkkinoille, esimerkiksi Deutsche Bankiin, Audille, Siemensille, Nokialle, tai mihin vain, niin tämän maapalloistumisen äh, vuoksi tulee tällaiset, tällaisia ulkopuolisia tekijöitä, jotka vaikuttavat unkarilaiseen työntekijään. Eli tämä perustiedot eivät sinänsä enää riitä, vaan tarvitaan myös tätä kauempaa tietoa ja myös tämä liikkuvuus ja tavaroiden ja, markkino- tavaroiden ja palvelujen ja henkilöiden vapaa liikkuvuus lisää mahdollisuuksia lähteä muuallekin ja, nämä, ja näin nämä avaintaidot kasvavat ikään kuin niiden kenttä jatkuvasti laajenee jäi. Kiitoksia. Maria. Maria. Presidente, bueno, es imposible... Mm, Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, nyt tässä on tullut huimat määrät erinäisiä ehdotuksia ja puheenvuoroja ja on hyvin vaikeaa näistä tehdä sen suurempaa yhteis, yhteenvetoa, mutta minua kovasti kiinnostaa juuri tämä, tämä teksti ja minua kiinnostaa kovasti ja minua on kovasti iloinen siitä, että tekin olette samaa mieltä täällä minun kanssani. Olen oikeastaan on samaa mieltä kaikkien kanssa, jotka täällä ovat jotain sanoneet. Me olemme tässä valiokunnassa puhuneet usein siitä, ettei meillä ole yhtään toimivaltaa yhtään missään asiassa. Jos me ja Alvarinsa mietimme vain sitä, niin emmehän me saa täällä koskaan mitään aikaiseksi. Minä olen kuitenkin sitä mieltä, että meidän täytyy nyt käyttää hyväksemme tätä tilaisuutta, tehdä työtä oikein hyvin ja tuoda uusia ajatuksia ja esittää konkreettisiin ongelmiin selkeitä ratkaisuja, niin uskon, että komissio ja, sekä neuvo, komissio ja neuvosto myös käyttävät niitä hyväkseen ja sitten pikkuhiljaa ottavat käyttöön ja implementoivat myös näitä meidän ehdotuksiamme. Ja minun mielestäni meidän työmme on te- tehtävämme on tehdä työtämme hyvin ja toimia äh, hivenen luovasti. Nythän tarvitaan jatkuvasti luovuutta, sitähän kaikkialla toitotetaan ja me tarvitsemme myös tuota luovuutta ja katsotaan sitten, mitä neuvosto tekee tällä meidän työllämme. No joka tapauksessa kiitän teitä kaikkia näistä ehdotuksistanne ja toivon, että äh, saan, saan myös sitten näitä tarkistuksia omaan tekstiin, jotta se paranisi vielä entisestään. Kiitoksia. Gracias Maria. Kiitos Maria. Sitten on vuorossa seuraava kohta, joka on kollega Legradin kohta journalismista uudesta mediasta julkisen alueen luominen Eurooppaan. Luulenpa, että kun ajattelemme sitä, että neljän vuoden päästä meillä on taas eurovaalit, niin meidän täytyy nähdä, että, että, että tällaista yleiseurooppalaista keskustelua eurooppalaisista asioista ei ole. Toimittajat eivät ole eivät ole sen parempia eurooppalaisia kuin kansallisen tason poliitikotkaan. Siinä mielessä meidän täytyy yrittää ainakin saada toimittajat meidän rinnallemme, jotta he sitten voisivat hieman enemmän välittää Eurooppa-asiaa kansallisille poliitikoille. Jollakin tavalla täytyy, meidän täytyy tavoittaa suuri yleisö. Siksi on mukavaa, että voin antaa äh, puheenvuoron toimittajalle, joka raportoi äh, journalismista ja uudesta mediasta. Ole hyvä, kollega Morten. Kiitos puheenjohtaja. Um, I'm tempted to continue. Aion jatkaa englanniksi, mutta koska äh, jatkaa, olisin puhunut englanniksi, mutta minulla on sellaisia nyansseja, niin jos te haluatte kuunnella minua, niin kuunnelkaa kuulokkeista, koska aion puhua tanskaa. Som Frau Park äh, lige No, mitä Rova Pak juuri sanoi, olen äh, koulutukseltani journalismi ja minun poliittinen tietoisuuteen kokemuksen aika niukkaa. En ole niin paljon ollut tekemissä politiikan kanssa Tanskan parlamentissa. Olen siellä tehnyt TV-työtä ja sanomalehtityötä ja täällä myös Euroopan parlamentissa. Olen nyt politiikan puolella ja tunnen, tunnen tiettyä turhautumista, koska Eurooppa, Euroopan suurta yleisöä ei oikein niin saada käsiin ja kiinni on sitten kysymys positiivista tai kielteisistä asioista. Minun poliittinen esityslistani on sellainen, että meidän pitäisi saada luottua oikein todellinen julkinen alue Eurooppaa, jossa voidaan puhua eurooppalaisista kysymyksistä ja EU-kysymyksistä. Siis jossa kiinnostus on aitoa suuren yleisön tasolla. Ja siksi minä otin tämän raportin tehtäväkseni ja toivottavasti se voi täyttää sen tehtävän, joka minulla on ollut tuossa aikaisemminkin. No, <clears throat> tausta on täysin selvä. Yli 50 vuotta me olemme kehitelleet onnistuneita poliittisia projekteja. Me olemme yrittäneet selvittää kansalaisille, niin kuin Rova Paki sanoi, että niin kuin nähdään, miten vaalitulokset menivät, niin tämä ei oikeastaan heistele tätä menestystarinaa tässä projektissa, jota me olemme olleet tekemässä. No millä tavalla tämä tilanne saadaan hallintaan? Poliittisesti tarkasteltuna tausta on sellainen, että kansalainen, kansalaisen täytyy saada oikeaa tietoa ennen kuin syntyy dialogi, ennen kuin dialogi voi syntyä. Meidän täytyy siis parantaa laatua ja koulutusta. Tämä on ensimmäinen olettamus. Ja tämän raportin laatimisen yhteydessä haluan myös äh, tietoja kansalle silloin, kun he ovat äänestämässä. Äh, heidän täytyy tietää myös tästä arkipäivän työstä. Ja toivonkin, että sit tällä tavalla saadaan laatua parannettua. Minä tukeudun omiin kokemuksiini äh, toimittajana ja reporterina. Tämä on osoittanut, että Ketään ei voi pakottaa mihinkään, esimerkiksi parempaan viestintään. Kansalaiset eivät antaa pakottaa itseään osoittamaan kiinnostusta eurovaaleihin tai Eurooppaan. Niitä voidaan tietenkin yrittää houkutella propagandalla PRllä Brysselistä, mutta kyllä siinä tarvitaan jotain muutakin. Ja tähän mennessä tällaista ei ole vielä löydetty ilmeisestikään. Ja vielä yksi huomio. Tätähän ei voida tehdä viikossa – vaan kun, kun katsotaan niin 50-50 vuodessa tätä ei ole saatu aikaan, on tietenkin saatu luotua vissiä mentaliteettiä, johon, tuke, johon voidaan tukeutua. Ja kaikkien ensimmäiseksi on kysymys kansallisista tehtävistä. Tämä on yhtä lailla kansalainen, kansallinen kuin eurooppalainenkin tehtävä, tai vaikka vieläkään vahvemmin kansallinen tehtävä. Ja meidän täytyy sanoa, että Brysselissä on paljon hyviä aikomuksia, raportteja, hyvää porukkaa, joka on täällä töissä – mutta jäsenvaltiot, yksittäiset valtiot, niiden täytyy todella puuttua ongelmiin. On tietenkin paljon asioita, joita voimme täältä käsin tehdä, mutta jäsenvaltioiden täytyy, jäsenvaltioita täytyy kannustaa tekemään jotakin Eurooppa-asioissa. Tämä on niin johtomotiivi minun raportissani. Tässä on kysymys siitä, millä tavalla voidaan luoda julkinen alue Eurooppaan, jossa EU tulee muodostua niin arkipäivän teemaksi sen rinnalla, mitä kansallisissa parlamenteissa tehdään. Millä tavalla voitaisiin luoda julkinen alue Eurooppaan? Silloin voitaisiin myös keskustella kansalaisten kanssa. Ja tässä on kysymys myös sellaista asiasta, ei, tästä, ei tässä voi pakottaa äh, ihmisiä, ihmisiä viestintään minun raportissani puutun kuuteen sektoriin, yritän analysoida niitä ja sitten tehdä niistä ehdotuksia. Ensimmäinen ala on tämä perinteinen äh, poliittinen ala. Tämä on hyvin sel- selvä juttu. Minusta meidän täytyy myös poliittisesti nähdä ja ymmärtää ja oivaltaa, että, että jos ei haluta antaa lisää valtaa EU-järjestelmälle, niin, niin silloin täytyy puuttua kysymykseen demokratiavajeesta, jota edelleen onkin. Äskettäin oli uusi neuvoston kokous, jossa puheenjohtaja sitten sanoi, että miksei sitten sisällytettäisiin Euroopan kansalaisia enemmän päätöksentekijöitä, eikä pelkästään valtioiden ja hallitusten päämiehiä. Tässä on kyllä sellainen kuilu, joka täytyy ja voidaan ylittää silloin, kun kansalaiset sidotaan yhteiseen Eurooppa-projektiin. Tämä vain yksi esimerkki siitä, mitä voitaisiin tehdä. Ei se pitäisi tulla ylhäältä alas, pääkaupungista alaspäin, vaan alusta pitäen pitäisi tehdä selväksi, että me, me tarvitsemme tätä poliittisella tasolla. No, Lissabonin sopimus onneksi on nyt tullut sovellettavaksi. Se on myönteistä, se antaa meille uusia välineitä, jotka voivat varmistaa sen, että hyvin varhaisessa vaiheessa myös kansallinen vaikutusvalta näkyy projekteissa ja että sitten saadaan mahdollisuus luoda poliittista kiinnostusta kansallisvaltioissa ja pääkaupungeissa. Ajattelin tässä kansalaisaloitetta ja läheisyysperiaatetta, ne ovat hyviä asioita. Jos otan Tanskan esimerkiksi, niin me teemme näissä asioissa työtä sen suhteen, millä tavalla voidaan tehdä käytännön yhteistyöstä kansallisten parlamenttien kanssa ja sikäläisten kansanedustajien kanssa. Tässä voidaan herättää kiinnostusta siihen, mitä tapahtuu Brysselissä ja Tanskassa. Mutta tämäkin, tätäkin asiaa käsitellään tässä raportissa. Ja sitten vielä Barrosohan ei ole nimettänyt pelkästään viestintäkomissaaria. Olemme kuulleet paljon hyviä puheita ja hyviä aikeita ja tarvitaan sitä ja tätä enemmän, tarvitaan enemmän viestintää, tarvitaan panostusta viestintään. Toivomme, että näihin kysymyksiin voidaan saada vastaus. Sitten on yksi ala, jota haluan käsitellä, joka liittyy mediaan. Eihän minulla ole mitään illuusioita siitä, että tässä voitaisiin sanella jotakin ja äh, millä tavalla voidaan herättää kiinnostusta. Kyllähän markkinat toivat niin kuin ennenkin. On sanottu, että voitaisiin käsitellä enemmän EU-aiheita, mutta jos nämä aiheet eivät kiinnosta ihmisiä, niin, niin eihän eihän silloin löydy myöskään mitään markkinatarjontaa. Meidän täytyy lähestyä tätä myös median mukaisesti. Tämä saattaa kuulostaa paradoksaaliseltakin. Media täytyy sisällyttää tähän mukaan. Totta kai meillä on tämä public service julkinen palvelu, julkinen, julkinen palvelu, sitäkin täytyy tarkastella. Olen selvitellyt, minkälaisia eroja jäsenvaltioiden välillä tässä on. Että on havainnut, että esimerkiksi Saksassa ARD ja Englannissa BBC miten ne ovat ottaneet asuvat vakavasti tämän yleisradiotoiminnan tehtävän. Ja meillä Tanskassa on kaksi tällaista asemaa, mutta paradoksaalista tässä on kuitenkin, että näissä toimitaan kuitenkin markkina, markkinoiden ehdoilla. Ja, silloin, ja tässä ikään kuin tehdään julkista palvelua, mutta markkinoiden ehdoilla ja silloin tietyt aiheet saavat jäädä pikkuisen unohduksiin. Että niin kuin toimittajat sanovat, että tiettyjä asioita ei saada myytyä. Silloin täytyy pohtia viestiä ja viestejä ja täytyy sanoa, että poliittisesti me seuraamme tätä asiaa, tätä julkista palvelutoimintaa tarkkaan. Amsterdamissa sanottiin, että, että on, on, tietyt asiat kuuluvat kansalliselle tasolle, eli suuria illuusioita minulla tässä nyt ei ole että katsotaan, miten tämä public service voidaan määritellä. Ehkä tässä saadaan joitakin viestejä perille. On kysymys myös televisiotoiminnasta. Minun kokemukseni osoittaa, että useimmat vakavasti otettavat kansalliset sanomalehdet käsittelevät tätä asiaa hyvin. Ja kansalaiset saavat kuitenkin suurimman osan tiedostaan televisiosta. Ja ehkä tähänkin pitää pystyä vaikuttamaan ja tekemään tiettyjä muutoksia. Sitten vielä muutama kysymys uusista medioista. Joka tapauksessa ja tämä on minulla otsikossakin mukana. Tämä on sellainen asia, joka koskee ihmisiä suoraan. Ja sitä täytyy ottaa vakavasti. Ja toisinpäin näen myös, että on todella välttämätöntä, että täältä käsin saadaan se viesti selkeästi perille, että, että uudet mediat, jotka ovat tulevaisuuden medioita, silloin kun ovat todellakin tulevaisuuden medioita, medioita tässä viestinnässä. Ei ole kysymys siitä, että, että informoidaan ja propagoidaan ulospäin. Tässä on kyse kommunikaatiosta kahteen suuntaan, todellisesta vastavuoroista kommunikaatiosta. Ja siinä voidaan tehdä jotakin näiden uusien medioiden myötä, jotta saataisiin kunnollinen koneisto rakennettua jota voitaisiin myös kehittää eteenpäin. Olen ollut yhteydessä myös komissioon ja myös tänne parlamenttiin. Ja voidaan sanoa, että, että täällä parlamentissa ollaan aika pitkä, ollaan päästy aika pitkälle. Minä sain hyviä kokemuksia viime viikolla siitä, kun millä tavalla me tehokkaasti käytetään, vakavasti käytetään Facebookia ja erilaisia kotisivuja. Ja tällä hetkellä on tuhansia faneja, parlamentin kotisivuilla tuhansia ystäviä. No, tässä on siis tapahtunut jonkin, totta kai enemmän voidaan aina tehdä myös siinä, miten kuvamedioita, siis TVtä, video ja muita, ja internetin kotisivuja voidaan käyttää. Vähän kaikki on verkottunut toisiinsa. Tässä on joitakin päätöksiä vielä tehty. Täällä parlamentissa on tehty myös paljon työkaluja, joita voidaan käyttää, mutta äh, kaikki ei mene perille. Tämä taas liittyy siihen, että niitä ei, meillä ei ole niin paljon riittävästi kokemuksia äh, näiden työkalujen käytöstä. Miten me tarvitsemme? Me tarvitsemme konkreettisia koulutustoimenpiteitä, millä tavalla näitä resursseja voidaan käyttää siten, että, että toimielin instituutio käyttää sitä vakavasti ja että se osoittaa myös, että, että näihin medioihin suhtaudutaan vakavasti. Maaliskuussa tulen esittämään ehdotukseni ja sanoin jo aikaisemmin täällä valiokunnassa, että tulen myös puuttumaan muutamiin esimerkkeihin, jotka ovat pitkälle kehittyneitä siinä kysymyksessä, millä tavalla päästään, pystytään puhuttelemaan nuoria, koska nuorisohan on se ryhmä, johon, johon, saadaan vaik- johon on vaikeinta saada yhteys, eli 19-25-vuotiaisiin tai 19-29-vuotiaisiin. Ja tässä aion tehdä ehdotuksia, ja nämä eivät ole pelkästään sanoja, vaan aion osoittaa, millä tavalla täältä käsin voidaan puhutella näitä äänestäjiä uudella tavalla. No, tässäpä nyt nämä kysymykset lyhyesti ja ytimekkäästi, miten instituutiot voivat esittäytyä ja me tarvitsemme oikein kunnollisen viestintäsuunnitelman instituutioille ja toimielimille mielellään yhteisesti, eikä niin, että jokaisella on oma suunnitelmansa, että meillä olisi yhteinen suunnitelma. Ja, ja tämä täytyy sitten, tästä täytyy saada sellainen äh, yhteinen kokonaisuus, jossa kaikki istuvat samassa veneessä vetämässä yhtä köyttä Luulin, että olisimme saaneet oman komissaarin, mutta tämä viestintä kuuluu nyt vain osana yhtenä tehtävänä yhteen suurempaan salkkuun, mutta sille nyt ei voi mitään. Aikaisempi komissaari Wallström on tätä asiaa myös käsitellyt, nimittäin sitä kysymystä, onko oivallettu, että, tar- että tähän tarvitaan kunnolliset puitteet. Ja tällä alalla täytyy olla yhteistyössä myös alueellisten televisioyhtiöiden kanssa vapaaehtoisella pohjalla. Tämä on varmasti oikea tie, mutta pitäisi edelleenkin pitää kiinni tästä linjauksesta. No tietenkin on joko väittänyt, että Wallström olisi ollut propagandistini, mutta kyllä tällä sektorilla hän oivalsi, että on pakko identifioitua vastaanottajien tasolla, eli kansalaisten tasolla. Sitten lopuksi vielä kysymys niistä viesteistä, joita me haluamme viestittää ja lähettää. Tässä on vielä koko lailla tehtävää. Täällä kaupungissa on myös vissi kulttuuri, jossa tietyllä tavalla voidaan hankkia tietoa, ei propagandistista tietoa, vaan, vaan ajatellaan journalistista niin, että täytyy aina olla kriittinen. No, minusta Poliitikot tietävät tämän, mutta toimielimet sinällään ja virkamiestaso kokevat vaikeuksia äh, käsitellä näitä asioita niin, että, että täytyisi avautua kritiikille. Tässä on tällainen niin kaksinainen kuva, mutta monilla on ongelmia tämän avautumisen kanssa. Ja äh, EUn toimielinten täytyy avautua, ne ovat pakotettuja siihen. ne on pakko hyväksyä se, että niin täytyy avautua maailmalle ja niiden täytyy lähettää tämä viesti, ja niiden täytyy nähdä, että ne eivät ole pelkästään lähettäjiä, vaan myös viestien vastaanottajia. Ja komissaari Reding on hoitanut tätä tehtävää, ja hän on puhunutkin tästä, hän sanoi sen hieman toisin sanoi, nimittäin hän sanoi, että pitää kertoa hyvä tarina, eikä se ole pakko olla pelkästään myönteinen, vaan sen täytyy olla paras tarina, jota on olemassa EU-sta. Ja hän varmasti jatkaa tätä työtä. Minusta tällainen kurssi, tällainen konsepti on varsin hyvä, sitä pitää jatkaa tämän näin ensimmäiseltä kierroksella olen kiitollinen kaikille äh, ehdotuksista, ajatuksista ja kommenteista, ja olen varma, että nyt, äh, nyt rima, ei, rima ei saa olla liian korkealla, ettei se koko ajan putoa. Kiitoksia, äh, herra kollega. Kyllä huomaa, että olette toimittaja. Toimittajat puhuvat aina demokratiavajeesta. Pyytäisin nyt teitä mietinnössänne olemaan käyttämättä tätä käsitettä, koska se ei enää istu tähän päivään. Nyt, nyt te olette sellaisessa paikassa, jossa ei ole demokratiavajetta. Minusta me teemme paljon enemmän kuin me olemme, meillä on paljon enemmän vastuuta ja valtaa kuin useimmilla kansallisilla parlamenteilla ja parlamenteilla ja alueparlamenteilla. Jokainen meistä tietää sen. Ja kun sitten, jos, jos saksalaiset kollegamme tietäisivät Bundestagissa, että mitä täällä oikein tehdään, jossa he vaan voivat nyökätä, niin siinä olisi melkoista, tulisi melkoista valittelua, mutta se siitä, enkä minä kannata sitä, että, että tätä ja käsitettä jatkuvasti käytettäisiin. Yhdessä asiassa olette ristiriidassa itsenne kanssa. Te sanotte, että meillä ei ole viestintäkomissaaria. Voin sanoa teille, minä olen iloinen, että meillä ei ole sellaista enää että jossa joku huolehtii pelkästään viestinnästä, koska silloin ei saada sitä perille, mitä, mitä te haluatte, me haluamme ja minä haluan. Minä kannatan sitä, mitä Redingillä on. Hänellä on viestintä ja hänellä on kansalaisuus. Ja kumpinkin yhdessä muodostaa kokonaisuuden ja millä tavalla sitten viestitään. Hänen täytyy viestiä kansalaisten kanssa, ei se mene perinteisten juttujen kanssa, jonka Arva Wallström lopussa tajusi. Olenkin kiitollinen siitä, että meillä on nyt sellainen komissaari, joka osaa hyvin myydä. Me tiedämme sen kaikki. Hän on viime vuosina myynyt erittäin hyvin oman työnsä tuloksia. Ja tämä liittyy myös kansalaisuuteen. Tästä voimme olla iloisia. Toiseksi toteaisin vielä, että tämä yleisradiotoiminta, puhuitte siitä. No, lähiaikoina meillä tulee vaan oma mietintö, joka meille tekee tästä asiasta. Ja tämä, nämäkin liittyvät hyvin yhteen. Se, mitä me täällä parlamentissa olemme vuosia tehneet, ja monet kollegamme ovat olleet varsin epäröiviä uploadeissa. Meillä on televisio, meillä on web, kotisivu täällä, meillä on, meillä on webstream täällä – me olemme varsin nykyaikaisia ja kahden viikon välein minä teen videoviestin, niin kuin teki ilmeisesti, mutta valitettavasti usein monet eivät tee tätä. Siihen ei tarvita paljon johdantoa, mutta jos te luulet, että, että pitäisi olla jonkinlainen ohjekirjo, niin, niin kulttuurivaliokunta voisi miettiä, että pitäisikö meidän järjestää joku pieni seminaari niille kollegoille, jotka haluaisivat tätä oppia. Me olemme hyvällä tiellä. Meidän pitäisi vain pohtia sitä, millä tavalla me välitämme viestin ei toimielinten kautta, vaan toimielimistä, vaan siitä, mitä me teemme täällä ja mikä tekee Euroopan. Tämä on se ongelma. Nimittäin Euroopan unioni on nyt oman menestyksessä uhri. Oikeastaan meidän pitäisi tehdä mainoksia, mitä, mitä tapahtuisi, jos EUta ei olisi. Sitten saataisiin jotain. Sitten ihmiset mitä ahaa, kasvain, sen takia meillä on tämä. Nythän tätä kaikkea kulutetaan ja katsot omia lapsianne niin tai lapsen niin ne eivät he tiedäkään, mitä, miten olisi ollut, miten oli toisen, koska he ovat syntyneet tähän aikaan. Meidän täytyy löytää uusia ajatuksia, millä tavalla tämä itsestäänselvyys nähdään todella tärkeänä aarteena, jota täytyy kehittää eteenpäin. Tämä on tehtävä luovuus. Jos tämä saadaan, niin voimme ottaa Robert Redingiä ja saada myös asiantuksiamme eteenpäin. Sitten Rova Kavali Evät, sitten Trypel ja niin edelleen. Kiitos arvoisa puheenjohtaja ja kiitos herra Lokekaat, tästä aloitteesta. Tämä on varsin kunnianhimoinen hanke, tämä teidän hankkeenne ja varmasti olemme kaikki yhtä kiinnostuneita siitä, että tämä saadaan hyvään lopputulokseen, koska me olemme kaikki kohdanneet näitä ongelmia. Me kaikki haluaisimme, että eurooppalainen avoimuus toimisi hyvin, mutta sellaista tuskin on olemassa ja sen takia tämä on kiitettävä hanke. Ja erilaisilla hankkeilla eurooppalaista avoimuutta on yritetty saada aikaiseksi. Draisat tai Arte-kanavat Saksassa ja Ranskassa, niin jonkinlaista eurooppalaista tietoisuutta ja eurooppalaista identiteettiä on yritetty vahvistaa ja pitäisi media, joka ylittäisi kansallisten valtioiden rajat. Ja tämä on asia, josta poliitikot rakastavat puhua, mutta sitten kun katsotaan, minkälaiset eh, laajuudet näillä kansainvälisillä televisiokanavilla on, niin se ei sitten olekaan ihan toiveiden mukaista, koska nämä ovat varsin marginaalisia eh, kanavia esimerkiksi. Ja olisi hyvä, jos tässä tehtäisiin hyvin konkreettisia ehdotuksia, kuinka voitaisiin pienistä palasista koota tällainen eurooppalainen avoimuus tai eurooppalaisen identiteetin korostaminen mediassa. Ja minustakin on hyvä, aivan kuten puheenjohtaja sanoi, että meillä ei ole enää eri, erillistä viestintäkomissaaria, koska viestinnänhän pitäisi olla joka ikisen komission jäsen työtä että jokainen komissaari, mistä hän sitten onkin vastuussa, aina viestisi myös tehokkaasti omasta toiminnastaan ja puhuttelisi Euroopan kansalaisia. Eikä tässä nyt ole kyse siitä, että tehdään jotain kivoja videopätkiä tai toimitetaan hienoja esitteitä, vaan että meidän tulisi pohtia, minkälaista sisältöä me kansalaisille tarjoamme ja tehdä selväksi myös se, Aivan kuten tässä sanottiin, niin puheenjohtajakin sanoi, niin mehän olemme jo eurooppalaisia ja Euroopan parlamentillakin on tässä paljon pelissä eikä niinkään kansallisilla, parlamentilla. Ja radiotoiminnasta on puhuttu paljon yleisradiotoiminnasta ja täytyy muistaa, että sillä on hyvin tarkoin määritellyt tavoitteet ja tehtävät ainakin Saksassa ja Britanniassa – näillä toimijoilla voisi olla merkittävä rooli eurooppalaisen avoimuuden edistämisessä. Ja ei se riitä, että me sanomme näille mediatoimijoille, että puhukaa enemmän Euroopasta. Aina kun puhumme Euroopasta, niin olemme jo melkein hävinneet taistelun. Me voimme eurooppalaista politiikkaa harjoittaa pitkäjänteisesti ja viestiä siitä järkevästi vain siten, että me aina ujutamme tämän eurooppalaisuuden ajatuksen joka ikiseen alaan, että pakotamme ikään kuin toimittajat aina ottamaan huomioon eurooppalaisen näkökulman, ei sillä tavalla, että itse Eurooppaa selitettäisiin aasta ööhön, vaan että kun esimerkiksi puhutaan ympäristöpolitiikasta, niin sitten mietitään, mikä on sen eurooppalainen näkökulma. Eli tässä pitäisi toimittajien koulutukseen myös kiinnittää huomiota, että tämä eurooppalaisuuden idea menisi tiedotusvälineissä läpi. Tämä on haastavaa, koska nykyään minusta tuntuu, että toimittajakoulutuksessa tämä eurooppalainen näkökulma jää vähän lapsipuolen asemaan. Se on sivuseikka, jota sitten opiskellaan kaikkien muiden politiikkojen rinnalla kansallisen, alueellisen ja niin edelleen. Kyllähän me tiedämme tämän, kun katsomme vain, että katsomme vain tiedotusvälineitä, lehtiä kansallisella tasolla, alueellisella ja paikallisella tasolla. Ei tämä ole hyvä ajatus. Meidän pitäisi jollakin tavalla tämä eurooppalainen ulottuvuus ujuttaa kaikkeen mediaan. Ja mitä tulee eurooppalaiseen yleisradiotoimintaan, niin tässä meidän me voisimme myös kiinnittää kriittiset katseet itseemme. Meillähän on tämä Amsterdamin protokolla ja tuolloinhan tämä oli suuri saavutus ja silloin me pyrimme antamaan yleisradiotoiminnalle selkeän roolin, mutta toisaalta aina tässä törmäämme sitten kilpailulainsäädännöllisiin asioihin, esimerkiksi jos yleisradiotoimintaan yritämme puuttua. Meidän täytyy tässä nyt saattaa, saada aikaan jonkinlainen tasapaino, jotta voimme tälläkin tavoin tuoda eurooppalaista ulottuvuutta kansalaisten tietoon. Kiitos. Sitten ovat Ryypel. Niin, minäkin aloitan tästä eurooppalaisesta ulottuvuudesta, eurooppalaisesta näkökulmasta. Viime vuonna äh, valiokuntamme tai osa meistä oli Tukholmassa, aloitan tämän pienellä tarinalla ja tuolloin Euroopan komission edustajan, edustuston edustaja kertoi meille, että ensi vuonna, siis 2010, meillä on Ruotsissa Eurooppa-vaalit. Ja sitten ihmettelimme, että mitä ihmettä, ja hän sanoi, että no niin, juuri näin minä halusinkin teidän reagoivan. Ei meillä mitään parlamentti, europarlamenttivaaleja ensi vuonna ole, vaan meillä on ihan tavalliset vaalit, mutta kyllähän nekin ovat Eurooppa-vaalit, koska me 27 jäsenmaata muodostamme Euroopan ja me päätämme eurooppalaisista asioista. Se, että tämä ei ollut meillekään selvää ja että me hämmästyimme sitä, niin se on juuri tämän politiikan tai koko tämän eurooppalaisen ulottuvuuden kompastuskivi. Me voimme laatia vaikka kuinka monta kertomusta demokratiavajeesta tai mistä tahansa ja jättää sitten aina tämän eurooppalaisen ulottuvuuden – sivuun. Meidän tulee miettiä, mihin Eurooppa perustuu. Me emme ole Euroopan Yhdysvallat, vaan me olemme, olemme kansallisvaltioiden liitto. Ja, ja tämä on jotenkin sellainen perusasia, jota monet poliitikot, journalistit ja kansalaiset eivät oikein käsitä tätä eurooppalaisuuden syvintä olemusta. Ja nythän Lissabonin sopimuksessa vielä kerran yritetään määritellä mitä Euroopan unioni tarkoittaa, mitä se meille merkitsee. Mutta silti toimittajat aina ihmettelevät, mikä tämä Euroopan unioni nyt oikein on, ja sitten nostetaan esille epärelevantteja asioita. Ja esimerkiksi tämä demokratiavaje, herra Lökegaard, niin useinhan, useinhan meitä juuri syytetään siitä, että meillä on demokratiavaje. Ja tämän, tästä voitaisiin päästä eroon, jos meillä olisi Euroopan Yhdysvallat. Meillä olisi yksi presidentti, meillä olisi yksi verojärjestelmä, meillä olisi yksi kieli käytössä ja niin edelleen, mutta juuri tätä meillä ei ole, koska tätä ei haluta. Ja useimmat meistä eivät halua Euroopan Yhdysvaltoja, mutta jos me tarkastelemme sitten taas Euroopan unionia ja sen jaettua toimivaltaa, meidän täytyy puolustaa omaa järjestelmäämme, koska sillä ei ole mitään vaihtoehtoja ainakaan lähitulevaisuudessa. Minusta on suuri poliittinen virhe, että aina puhutaan siitä, puhutaan kaikista näistä, näistä helpoista asioista, demokratiavajeista ja niin edelleen. Mutta eihän, ei meillä ole vaihtoehtoja. Minusta tässä täytyisi nyt tai kääntää koko näkökulma, aivan kuten tässä Rova Kamerivert sanoi, että meidän täytyy muistaa se, että eurooppalainen ulottuvuus on osa kaikkea toimintaa, kansallista, alueellista ja niin edelleen. Ja sitten täytyy miettiä, miten nämä eri alat liittyvät toisiinsa, mit, missä on konflikteja, missä on yhteisiä intressejä ja niin edelleen. Ja me olemme tässä nyt puhuneet viisi ja puoli vuotta tästä, että Eurooppa ei ole tarpeeksi esillä tiedotusvälineissä. Meidän täytyy miettiä, mikä on poliittinen lähtökohta. Ja kyllähän minä tiedän tässäkin talossa, että kreikkalaiset kommunistit ja brittikonservatiivit näkevät tämän Euroopan aika eri tavalla, mutta luulen kuitenkin, että tämänkin talon enemmistö on aika yksimielinen siitä, mikä on tämä ylikansallinen demokratia ja kansallisvaltioiden liitto. Tästähän me olemme yhdessä päättäneet. No sitten tämä toinen aihe, joka minusta on aika merkittävä, ja tämä olisi myös no, toimittajien tehtävä, miten tätä eurooppalaista ulottuvuutta vietäisiin läpi uudessa mediassa eli internetissä. Ja minä luin vähän aikaa sitten Saksassa erään artikkelin, että, että on aika hienoa, että tällainen kansalaiskonsultointi järjestettiin, järjestettiin jonkun tärkeän asian äh, mukana. Ja, ja se, että jokaisen asian kohdalla olisi jonkinlainen verkkokonsultointi, niin Tämä pitäisi olla aina itsestäänselvyys, ettei sillä tavalla, että tässä nyt, että väitettiin, että tällainen verkkokonsultointi olisi ollut ensimmäistä kertaa eurooppalaisten asioiden yhteydessä mukana. Ja yliopisto-opiskelijat ovat esimerkiksi ehdottaneet, että tällainen eurooppalainen internetradioasema perustettaisiin. Ja tällaisia aloitteita voitaisiin tarkastella. Ja olisi hyvä, että, että voitaisiin miettiä, miten tämä uusi media voisi olla mukana tässä toiminnassa. Ja tässä meidän tulisi kääntää katseemme esimerkiksi nuoriin ja miettiä, mikä on nykypäivänä oikea tapa puhutella kansalaisia ja miten voitaisiin lähteä liikkeelle. Olisi hyvä, että kertomuksessa mietinnössä olisi paljon konkreettisia ajatuksia, että voitaisiin näitä parhaita käytänteitä sitten pohtia. Kiitos, Rova Hannibal. Olen oikeastaan samaa mieltä siitä, mitä on tässä ollut sanottua. Nyt tämä yleinen poliittinen paikka, missä nyt olemme, ei ole kysynyt pelkästään Eurooppa-vaaleista, jossa aktiivisuus vähenee. Tämä on yleinen trendi ei se ole pelkästään Euroopassa, on myös USAssa. Ylipäätään, niin kuin sanot, läntisessä maailmassa. Ja, ja nyt aika yleinen tilanne tuntuu olevan se, että ei, ei, ole, ei, ei oikeastaan ole tyytyväisiä poliittiseen järjestelmään, joka näkyy siinä, että äänestysaktiivisuus vähenee. Ja tämä pitäisi nähdä tässä kontekstissa. Me emme puhu pelkästään ja olen samaa mieltä, Pak, että demokratian vaje, meidän täytyy lopettaa sen jauhaminen, mutta tällainen yleinen poliittinen asia poliittisesta osallistumisesta ei koske pelkästään Eurooppaa, eikä siitä pitäisi liikaa niin kuin, puhua. Tämä on tällainen yleinen trendi. Ei ole, emme ole vielä löytäneet tapaa hoitaa sitä tai käsitellä sitä, mutta tämän valossa katson, että on sellaisia asioita, joita meidän täytyy tehdä Euroopassa auttaaksemme itseämme. Niin kuin toimittajat, minun täytyy sanoa, että kun me olemme luomassa, meidän pitäisi ehkä luoda enemmän tarinoita kuin me teemme. Yksi niistä syistä, minkä takia EU, EUsta ei raportoida, on se, että me emme oikein me emme oikeastaan näyttänyt kiin, me emme ole kiinnostuneen näköisiä tai kiinnostuneen tuntuisia. Ja tämä on aika kova juttu, kun puhutaan tällaista rakenteista kuin EU, jossa on 27 jäsenvaltioita, jossa on kolme toimielintä, joilla tällaiset rakenteet kun on, niin se on varsin vaikeata antaa sille inhimilliset kasvot ja tehdä sitä kiinnostavaa. Mutta me emme edes ajattele sen tekemistä. Ja me esitämme asiat hyvin toimi institutionaalisella tavalla, joka ei oikeastaan, niin kuin, johon ei, ei pystytä suhtautumaan. Tietenkin ongelmana on, ei, ei, eikä UK, UK välttämättä yksin ole tässä, koska kansallis, kansallinen media on aika EU-vastainen. No, Britannia on ehkä pahin sellainen esimerkki tässä, mutta ei varmasti ainoa. Tämä on sellainen asia, että meidän täytyy olla tietoisia tästä, kun me puhumme näistä asioista. On tietenkin hyvä puhua että BBC, BBCstä yhteyden, mutta se on vain yksi osa tätä kokonaisuutta. Ja oikeastaan sanoisinkin, että tästä itse asiasta BBC tekee tällaista Record Europe-ohjelmaa. Se on mukana uutisissa ja havaitsin tämän yks, eräs, eräänä päivänä. Siinä on kaksi miljoonaa katsojaa Britanniassa tällä ohjelmalla, mikä ei ole valtava juttu. Eihän se ole mikään valtava viihdeohjelma, mutta se ei ole mikään huono juttu. Että on, on tällaista kyllä tällaista vissiä kiinnostusta – joka, johon pitäisi tarttua. Sanotaan kaksi miljoonaa eh, ihmistä euroskeptisessa Britanniassa katsoo tätä ohjelmaa. Minusta kyllä täällä on vissiä pohjaa. Ja katson, että tämä täytyy tehdä pääsissä kansallisella tasolla, koska kuten Rova Triple sanoi, olet aivan oikeassa, että me, me emme ole supervaltio, me olemme, me, meillä on yksilöllisiä jäsenvaltioita, jotka näkevät asiat eri tavalla ja tekevät asiat eri, eri tavalla. Esimerkiksi minä, minä rupean hermostuttaa, kun ihmiset puhuvat kansalaisuudesta. Kukaan Britanniassa ei puhu kansalaisuudesta. Ja minusta se on, ja tämä on pieni esimerkki, kun ihmiset puhuvat Euroopan kansalaisuudesta, kun aloittaa tämän Britanniassa, niin kuka, niin jos puhutaan kansalaisuudesta, niin se, menee, se jää niin kuin, ä, ä, oikeastaan vain listan pohjalle. Ja tämä on yksi sellainen asia, joka täytyy hoitaa oikein, jos halutaan, että joku meitä kuuntelee. Ja lopuksi vielä minusta yksittäisinä meppeinä meillä on vastuumme aivan erityisesti siinä, miten, mikä, meillä on, mikä yhteys meillä on medioihin. Niin kuin joku sanoi, että joku pitäisi tehdä se, komissio pitäisi tehdä se, Meillä on, meillä on pysyvä puheenjohtaja ja korkea edustaja ulkopolitiikassa, koska meidän pitäisi tehdä enemmän kuin nyt teemme. Me kaikki voimme saada yhteyttä uuteen, uuteen mediaan. Se ehkä tuntuu vaikealta päästä kansallisiin, kansalliseen mediaan, mutta kyllä me voimme tehdä alueellisesti ja paikallisesti jotain. Meidän pitäisi tehdä enemmän tätä työtä ja kantaa tällaista vastuuta myös itse ei, silloin kun me pyrimme myymään EUta. Kiitoksia. Sitten Padilla. Gracias, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja Niin. Tuo äskeinen teksti oli hyvin monimutkainen ja hyvinkin kiintoisa, niin tämä kyllä nyt sitten menee jo aika lailla pidemmälle. Nyt tässä on paljonkin jo sanottu, mutta kiitän tästä herra Lokegardia näistä näkemyksistä. Hän puhui siitä, että meidän täytyisi entistä enemmän tiedottaa. Meidän täytyisi pikemminkin tiedottaa paremmin ja tietää myös, mitä kannattaa tiedottaa, mistä kannattaa kertoa. Monta kertaa vaikuttaa siltä, että me harjoitamme propagandaa ja sen takia kansalaisia ei alkuunkaan enää kiinnosta. Ainakaan sen takia, ainakaan jos me, heistä vaikuttaa siltä, että me yritämme tyrkyttää heille jotakin, jotakin omaa näkemystämme. Ja tietysti tämä propaganda unionia unionia vastaan on tietysti menestyksekästä. No totta kai ei pelkästään unionissa, vaan missä tahansa poliitikkoja syytetään, niin se menestyy. Emme me pelkästään Euroopassa siitä ole nauttineet. Kaikki, mitä, mikä voi olla, kaikessa missä voi jotakin vastustaa, niin se yleensä menestyy. Kaikki ihmiset tykkäävät vastustaa jotakin. No sitten minä halusin sanoa, että halusi, että tämä kansallisten, alueellisten, paikallisten edustajien ja meidän välinen yhteistyö olisi paljon tärkeämpää. Ja minä yritän juuri omassa valtiossani tätä yhteistyötä kasvattaa ja kehittää. Ja esimerkkinä minä otan aina yhdistyneen kuningaskunnan. Kun esimerkiksi kun puhumme direktiivistä tai jostain muusta, niin siellä aina tehdään jo kansallisella tasolla samaa työtä. Tämä on minun mielestäni loistavaa yhteistyötä, loistavaa yhteen puhaltamista. Mutta jos, jos me haluamme, että kansalaiset näkevät meidät täällä paremmin, paremmassa valossa, niin meidän täytyy tosiaan myös tähän yhteistyöhön kiinnittää entistä enemmän huomiota. Tämä asia, josta nyt keskustelemme, on aivan käsittämättömän hankala, mutta lisään siihen kuitenkin vielä muutaman asian. Minun mielestäni tiedotusvälineet eivät sinänsä ole kiinnostuneita tästä parlamentista. He menevät aina tuonne neuvostoon, aina kun on ministerineuvosto, kun ministerineuvostot kokoontuu tai mitä tahansa siellä tapahtuu, niin sinne he ryntäävät, eivätkä tule koskaan tänne parlamenttiin ja minun mielestäni tässä täytyy pitää hyvät välit nyt myös lehdistöön päin, jotta me saamme heidät myös tänne tajuamaan, että me, tämä työmme on hyvin tärkeä. Usein monta kertaa eh, meidän käsittelemämme aiheet ovat suuri tuntematon lehdistölle myös. Täällä me käsittelemme hyvinkin teknisiä kysymyksiä ja eh, sitten ne eivät välttämättä niin hirveästi kiinnostu. Lehdistö ei välttämättä tajua eikä käsitä, mistä oikein täällä puhutaan ja sen takia heidän on tietysti huimaan vaikea tulla edes tänne, eikä, eivätkä he jaksa edes ryhtyä selvittämään sitä, sitä, mitä me oikeastaan täällä teemme. Jos nyt äh, esimerkiksi viime, tässä nyt kolme, kuukau, kolme viikkoa sitten käsittelemme näitä kysymyksiä täällä valiokunnassa, valiokunnassa ja sitten asia käsiteltiin mm, e, myös Espanjan televisiossa, koska sieltä tultiin, tuli Espanjan televisiosta e, ihmisiä käsittelemään näitä asioita ja tuolloin nuo, minä huomasin, että nuo television työntekijät ymmärsivät, että mitä komissio tekee, mutta ei välttämättä myöskään tämä parlamentin, parlamentin työ ja näin minä uskon, että tässä on hyvin paljon tällaista epämääräistä aluetta ja, ja paljon hyvinkin tällainen sekalainen soppa kaikenlaisia tekijöitä, jonka takia meidän tiedotuksemme epäonnistuu. Mutta minun mielestäni joka tapauksessa meidän täytyy nyt jo unohtaa tämä demokratiavaje. Ei tämä ole totta. Ei siitä enää kannata puhua, koska meidät on valittu suoraan tänne kansalaisten äänillä ja eh, sitten neuvostokin on samalla tavalla valittu. Hallituksethan siellä on suoraan valittu kansalaisten äänellä, joten minun, täytyy, minun mielestäni täytyy sanoa selkeästi, ettei tässä nyt vain puhuta jostain vanhasta demokratiavajeesta ja pudota tuohon samaan ansaan kuin aina aikaisemminkin. Ja vielä viimeiseksi huomauttaisin, että me olemme täällä nyt sitten jo vuosikausia käyneet keskustelua toimielinten välisistä kysymyksistä ja Lissabonin sopimuksesta ja perustuslaillisesta sopimuksesta. Kuinka monta vuotta me olemme tässä nyt oikein häirinneet ja niin kuin rasittaneet kansalaisia näillä meidän keskinäisillä asioilla. Me pelkästään toimielimillä. Me olemme jankuttaneet täällä iän kaiken jo näistä asioista, eikä heitä se pätkääkään kiinnosta. Ja me olemme tietysti Kataluniassakin keskustelleet omasta perustuslaistamme pitkän aikaa, mutta se on sentään kansalaisia lähellä Tämä ei ole heitä lähellä. Meidän täytyy ikään kuin nyt putsata päästämme pois kaikki tällaiset aiheet, joita me, joihin me olemme hyvin kiintyneitä ja joita olemme jankuttaneet jo vuosikausia ja yrittää nyt keskittää huomiomme ja energiamme sellaisiin asioihin, jotka ovat selkeästi konkreettisia ja menevät kansalaisten etua vievään suuntaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Haluaisin vielä sanoa, että olen tiedostellut naapuriltamme, eh, joka on brittikansalainen. Hän sanoi, että että hän ei ole citizen, vaan hän on subject of the, of the crown. No, citizen tai subject of the crown, no siinä sitä. No minun kansa, meikäläiset sanoisivat kyllä, että, että, että mehän olemme tämän maan kansalaisia, eikä kuinkaan, kuinkaan liittokanslerin alamaisia. Eh, mutta herra Saitella on tämä citizen-sano ei ole mikään se sana, vaan hän on jo sopeutunut kuitenkin Britannian kansalaiseksi ja Euroopan kansalaisiksi. No, kansalaisuusluokakki teillä on vielä. No niin. No jätetään tämä nyt silleen. Haluaako herra Lökkegaard vielä sanoa jotakin? Kaksi minuuttia vielä. Ah, komissiokin tässä välissä. Siellä on komissiokin vielä. Vai haluatteko sanoa jotain? Um, thank you very much. Uh- Kiitos. Olen Adam Watson Brown tietoyhteiskunta- ja media pääosastolta. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Olen seurannut suurella kiinnostuksella tätä keskustelua ja komissio huomaa kyllä, mihin suuntaan keskustelu on menossa. Kiitos tästä. Kiitos. No sitten herra Lokekaad, ihan lyhyesti. Kiitos tästä elävästä keskustelusta. Tämä näyttää, osoittaa, että olemme kaikki varsin kiinnostuneita asiasta. Tämä on varsin suuri tehtävä, joka meillä on edessämme. En mene yksityiskohtiin, mutta otan kantaa muutamiin keskustelussa esille tulleisiin käsitteisiin. No tämä demokratiavaje, en minä tätä näe niin kuin täällä jotkut puhujat olivat nähneet. En minä väitä, että meillä olisi tässä talossa demokratiavaje. Ei suinkaan. Meillä on täällä suorastaan enemmän demokratiaa kuin yleensä monissa muissa paikoissa ja tästä voisimme lyödä rumpua pikemminkin. Tämä on minulle, tai voisi olla hyvä lähtökohta tälle työlle. Ja meillä on tässä mahdollisuudet parantaa poliittista tulevaisuutta. Me istumme täällä pääkallon paikalla. Meillä on poliittiset toimivaltuudet kehittää näitä asioita. Toimittajien pitää vain ymmärtää tämä muutos. Rouva Hannibal otti tämän myös esille. Meidän täytyy saada toimittajat tietoisiksi muuttuneesta tilanteesta ja meidän täytyy saada heidät ymmärtämään, että meillä on uutta toimivaltaa ja haluamme sitä myös käyttää. Ja meidän täytyy miettiä, minkälaisen viestin me haluamme antaa. Meillä on enemmän valtaa, meillä on enemmän toimivaltuuksia, meillä on uusia työskentelyvälineitä ja niin edelleen. Ja tämä tulee muuttamaan Euroopan politiikan arkipäivää ja tämä on pelkästään positiivista. Meillä on paljon uusia välineitä käytössämme, joiden avulla tämä koneisto toimii entistä paremmin. Ja olen samaa mieltä kollegoiden kanssa siitä, että eihän tämä ole vain EUn ongelma, vaan tämä sama ongelma ilmenee muuallakin maailmassa. Poliittisesta toiminnasta viestiminen on usein hankalaa, mutta ei tämä mikään tekosyy ole sille, ettemmekö me jotenkin saisi tätä viestintäasiaa kuntoon. Ja sitten tämä kysymys, sanotaanko Britanniassa kansalainen vai jotain muuta. No tämä pieni esimerkki juuri osoittaa, että me emme voi ylhäältä käsin valistaa kansalaisia siitä, minkälainen tämä EU on. Ei, meidän täytyy saada paikalliset ja alueelliset toimijat mukaan tähän työhön, paikalliset toimittajat ja, ja alue- ja kansalliset toimittajat. Meidän täytyy miettiä, miten me voimme yhdessä välittää tätä viestiä ja meidän täytyy saada sellainen viesti läpi, että EU on todellakin merkittävä asia niin hyvässä kuin pahassakin, ja siitä pitää tulla arkipäivää. Mm, Vielä kerran äh, paljon kiitoksia. Sitten maaliskuussa saamme tämän äh, ensimmäisen luonnoksen, sitten jää nähdä, mitä te olette ottaneet, me, ottanut meiltä huomioon. Sitten voidaan ehkä lisätä siihen jotain. Kiitoksia, me päätän kokouksen. Sitten nyt on saatu myös edellisen kokoisen pöytäkirja. Ellei huomautettavaa ole tähän pöytäkirjaan, niin silloin voidaan katsoa tulleen hyväksytykset, olette saaneet, olette varmasti kaikki sen lukeneet ja oletan, että